Työjärjestyksen mukaan nämä menettelypyynnöt on siirretty juuri valiokunnan toimivaltaisen valiokunnan käsiteltäviksi. Nyt siirrymme ensimmäiseen kohtaan esityslistallamme. Kyseessä on suullinen kysymys koskien äh, eurooppalaisten rahoituslaitosten ja EMUn toimielinten etuisristiriita kysymyksiä. Te voitte esittää sinisten korttien kysymyksiä tai pyytää puheenvuoroja ilman puhujalistaa sähköisellä järjestelmän mukaan tai perinteisen järjestelmän mukaan. Seuraavaksi antaisin suullisen kysymyksen laatijalle Madame Renetienille puheenvuoron, olkaa hyvä. On September... Puhemies, hyvät kollegat, 17. 19.2019 Adam Farkas ilmoitti eroavansa paikaltansa toimitusjohtajana eh, Euroopan pankkiviranomaisessa. Ja tämä astuu voimaan 31. tammikuuta 2020. Ja helmikuun ensimmäisestä päivästä lehtien hänestä tulee sitten AFMen toimitusjohtaja, joka on hyvin tunnettu lobbausjärjestö, joka eh, nettisivunsa mukaan on eh, rahoituspalveluiden etuovi Muistuttaisin, äh, mikä Euroopan pankkiviranomaisen äh, tehtävä on. Se on vastuussa EUn pankkisektorin valvonnasta ja teknisistä standardeista ja äh, rahoituslainsäädännön täytäntöönpanosta. Tämä tekee EPVstä toimielimen, joka säätelee ja valvoo rahoitussektoria. Ja siitä, se tekee sitä välittömästi teollisuuden lobbauskohteen AFE ja muut ovat jatkuvasti tekemisissä EPVn kanssa. Henkilöstösääntöjen mukaisesti on tehty päätös, että tulisi e, enemmän rajoituksia toimitusjohtajille e, liittyen EPVn palveluksessa olemista ja sen jälkeistä aikaa. Kuitenkin eh, herra Farkaksen tuleva työnantaja eh, ajatellen tämä ei tunnu realistiselta ellei sitten Farkasista tule, en tiedä, vaikkapa eh, Afmen, en tiedä mikä, mutta en löydä mitään asiaa, jonka Afme kattaa, joka ei olisi EPVn toimien alaista eikä liittyisi Farkasin nykyiseen työhön. Eikä minulle ole selkeää, kuka valvoo näiden rajoitusten käyttöönottoa. Esimerkiksi sitä, jossa määritellään, että hän ei voi osallistua EPVn lobbaamiseen tai olla ammatillisesti tekemisissä EPVn henkilökunnan kanssa kahden vuoden ajan sen jälkeen, kun hän on lähtenyt viranomaisesta. Millä tavalla tämä toimeenpanna ja miten sitä valvotaan ja kuka sitä valvoo? Joten näistä syistä me vaadimme, että tämän EPVn johtokunnan ja hallintoneuvoston päätös, päätöstä tarkasteltaisiin uudelleen. Ikävä kyllä Farkas ei ole ensimmäinen tapaus eikä todennäköisesti viimeinenkään, joka lähtee toimielimistä ja siirtyy yksityiselle sektorille ja aiheuttaa täten eturistiriitoja. Mutta meidän täytyy toimia, jotta voimme varmistaa, että tämä on todellakin viimeinen tapaus. Minä todellakin toivon, että tämä on viimeinen tapaus. Pyöröovi-ilmiö, jossa siirrytään julkiselta sektorilta yksityisen sektorin äh, huippuvirkoihin, äh, säätelijästä äh, säädeltäviin tai valvojasta valvottavaksi tai toisinpäin. Ikävä kyllä tämä ei ainoastaan heikennä tämän yksilön uskottavuutta, vaan se heikentää kaikkien toimielinten uskottavuutta ja vielä yleisemmin se heikentää myös kansalaisten luottamusta julkisiin viranomaisiin. Ja kansalaisten luottamus on demokratian selkäranka, joten me emme siedä sitä, että meidän toimielintemme uskottavuus heikkenee vain jonkun henkilökohtaisten intressien vuoksi. Sen vuoksi minusta meidän täytyy varmistaa, että yksityiset intressit eivät sekaannu tähän. Ja sen vuoksi vetoamme komissioon, että se miettisi uudelleen nykyisiä käytäntöjä palvelusuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäisemiseksi. Mutta myös jotta saataisiin aikaiseksi harmonisoitu oikein lainsäädännöllinen puitteisto, jolla voitaisiin antaa mahdollisuus esimerkiksi estää tällainen ammatillinen siitely ja että tulisi karanssi, karenssiaika ja sen mukana myös soveliassa taloudellinen korvaus. Eli pitäisi voida miettiä, onko soveliasta, että EU-toimielimet itse päättävät sääntöjen täytäntöönpanosta eturistiriitakysymyksissä ja millä tavalla voimme varmistaa sääntöjen noudattamisen. Olin ilahtunut, kun näin, että tätä päätöslauselmaa hyväksyttiin yksimielisesti talousvaliokunnassa, eikä yhtään vastaääniä eikä yhtään tyhjää ääniä. Toivon, että tämä on selkeä signaali ja että parlamentti myös tukee laajasti tätä päätöslauselmaa. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraavaksi antaisin komission jäsen Lenarticille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madam President. Puhemies, arvoisat edustajat. Haluaisin heti aluksi painottaa, että olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy todellakin pitää e, yleisesti ottaen eettiset normit korkealla tasolla eurooppalaisissa palvelussuhteissa – ja ne ovat perusasia demokratian toteutumisessa. Ja palvelussuhteiden etiikka edellyttää, että e, virkamiehet ovat e, vastuullisia kansalaisille ja riippumattomia. Ymmärrän, että herra Farkasin siirtyminen EPVstä yksityiselle sektorille on aiheuttanut huolta. Ja tässä yhteydessä esititte kysymyksen komissiolle liittyen eh, oikeusperustaan. Ja, ja tämä liittyy nimenomaan eettisten, eh, eettisten puitteiston eh, juridiseen harmonisointiin kautta EU-instituutioiden. Komission hyväksymät kaikkien virastojen täytäntöönpanosäännöt, jotka liittyvät henkilöstösääntöihin, eh, jollei näillä virastoilla ole omia henkilöstösääntöjä. Kaikki virastot säilyttävät kuitenkin riippumattomuutensa, koska ne ovat erillisiä oikeudellisia kokonaisuuksia. Tämä merkitsee sitä, että virastot ovat riippumattomana eh, eh, vastuussa siitä, että ne toteuttavat näitä sääntöjä ja tekevät päätöksiä henkilöstöään koskien, ja tämä koskee myöskin herra Farkasia. Herra Farkasia koskevan päätöksen teki EPVn eh, e hallintoneuvosto ja, ja sen vas, vastuulla on myöskin eh, rajoitusten totea, eh, soveltaminen ja, ja, ja äänestävät jäsenet tässä elimessä ovat kansallisten viranomaisten jäseniä ja, ja he ovat vastuussa jäsenvaltioille ja komissiolla on vain yksi edustaja näissä kokouksissa eikä äänioikeutta. E, tällainen hallintotapa on lainsäätäjän e, toive. Ja EPV, niin kuin kaikki EUn toimielimet, e, sitä sitoo henkilöstösääntö ja niihin sisältyy kattava eettinen puitteisto. Viimeinen henkilöstösääntö vuodelta 2013 vahvisti näitä puitteita ja nimenomaan palvelussuhteen päättymisen jälkeisiä ehtoja. Henkilöstösääntö edellyttää, että eturistiriitoja arvioidaan eh, eh, siinä vaiheessa, kun henkilö lähtee virka, virkavapaalle tai eh, otetaan työsuhteeseen. Ja erityisesti lobbaus virkavapaan aikana tai työsuhteen päättymisen jälkeen tulee ottaa harkintaan. Erityisesti palvelusuhteen päättyminen toiminta tulee arvioida tapauskohtaisesti. Rajoitukset täytyy olla hyvin perusteltuja ja niiden täytyy olla suhteellisia ja täytyy saavuttaa tasapaino toimielimen integriteetin säilyttämisen suhteen ja toisaalta on tarpeen säilyttää entisen toimihenkilön tai viranhaltijan oikeutta valita työpaikkansa niin kuin perusoikeuskirjakin määrää. Ja tässä tilanteessa komissiolla on täytäntöönpanosäännöt, joita arvioidaan säännös, säännöllisesti ja ne otetaan huomioon suositukset oikeusasiamieheltä, parlamentilta ja tilintarkastustuomioistuimelta. Ja tämä oli myöskin tilanne silloin, kun eh, kun hyväksyttiin vuoden 2018 palvelusuhteen jälkeisiä ehtoja koskeva suositus hyväksyttiin. Ja haluan painottaa myöskin avoimuutta. Vuoden 2014 jälkeen eh, kaikkien työntekijöiden täytyy julkistaa eh, ne tiedot, jotka liittyvät toimintaan, joka on joka on, koskee lobbausta heidän entisen työnantajansa suhteen uudessa toiminnassaan ja myöskin toiminnasta viimeisen kolmen virkavuoden aikana. Ja tämä liittyy siihen, miten komissio pyrkii edistämään avoimuutta ja myöskin komissio, komission jäsenten toiminta julkistetaan ja muitakin toimintoja on. Komissio on tehnyt läheistä yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa eh, tutkintojen suorittamisessa ja nimenomaan kun on tarkasteltu pyörö, pyöröovi-ilmiötä. Ja viime vuoden helmikuussa oikeusasiamies vahvisti, että komissiolla on korkeat standardit etiikan ja avoimuuden suhteen ja jo, rohkaisi komissiota Eh, nimenomaan johtamaan esimerkin avulla. Viime vuoden heinäkuussa tilintarkastustuomioistuin julkaisi raportin, joka koski Euroopan parlamentin eettisiä puitteita, puitteita ja myöskin neuvostoa ja komissiota koskien. Ja tämä raportti myöskin vahvistaa sen, että nämä tarkastetut toimielimet ovat saaneet aikaan riittävät eettiset puitteet ja komissio on edennyt pitkälle tässä asiassa. Uusi komissio pyrkii erityisesti painottamaan näiden, eh, näihin haasteisiin vastaamista. Ja tässä mielessä eh, Varapuheenjohtaja Jurova on saanut puheenjohtajalta tehtäväkseen työskennellä yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta saadaan aikaan riippumaton eettinen elin, joka kattaa kaikki EUn toimielimet. Eh, yhteistyö muiden toimielinten kanssa on tässä asiassa olennaista, jotta se saadaan toteutumaan. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kansanpuolen puolesta edustaja Feber, kaksi minuuttia. Hyvä komission jäsen puhemies, hyvät kollegat. Eh, risti, riidat eh, ovat äh, mahdollisia, kun siirrytään huippuviroista äh, yksityiselle äh, puolelle ja tämä heikentää luottamusta toimielimiin. Ja kuten täälläkin on sanottu, niin tähän ei kuitenkaan liity mitään sanktioita. Eli jos huippuviranomaiset halutaan velvoittaa karenssiaikaa, niin silloin siihen täytyy myös liittyä kunnollinen kompensaatio, koska muuten astuimme todellakin vaikealle alueelle. Ja sen vuoksi on välttämätöntä, että Euroopan komissio ei vain sano, että tämä on virasto, jolla on omat säännöt, vaan että me yhdessä mietimme yhteistä lainsäädännöllistä puitteista Ja olen pahoillani, että neuvosto ei osallistu tähän keskusteluun, koska yhteiset lainsäädäntöpuitteet tarvitsevat myös neuvoston tuen. Ja olisi ollut hienoa, jos puheenjohtajamaa yhdessä käsittelisi tätä aihetta kanssamme. Tähän kuuluu myös se, että valvontaviranomainen itse saa hyvin vähän vähän val- liikkumatilaa. Eihän saa, voi olla, että ne voivat itse päättää, mikä heille on sallittua ja mikä ei, ja että heillä on eri kriteerit kuin mitä ö, pitäisi olla huippuvirkamiehille. Mutta hyvät kollegat, meidän täytyy kuitenkin olla hieman varoillamme. Minä yleensä sanon, että, että täytyy nähdä ensin malka omassa silmässä. Ja me lähdimme mukaan tähän päätöslauselmaan EPPnä, mutta sanoimme, että tämä ei koske ainoastaan muita toimielimiä, vaan myös parlamenttia, jos esimerkiksi vihreiden edustaja on ensin työskennellyt jonkun rahaston kanssa ja sitten seuraavassa kuussa hän vaihtaakin brittiyritykseen ilman mitään karenssiaikaa, niin kyllähän sekin on asia, jota pitäisi tutkia. Ja siksi sanonkin, olen iloinen, että me hyvin selkeästi tässä päätöslauselmassa olemme sanoneet, että äh, nämä äh, määräykset koskevat myös äh, muita työntekijöitä. Kiitos. Myös avustajia. Niin paljon kiitoksia. Seuraavaksi SND-ryhmän puolesta Paul Tang. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies tänään. On erityisen mukava olla tämän parlamentin jäsen. Ähm, komissio äh, perussopimusten vartijana on katsonut äh, ähm, muualle, mutta me haluamme ähm, valvoa tilannetta. Euroopan unionilla on vahvoja suojatoimia eturistiriitojen varalta. Nämä säännöt tekevät mahdolliseksi estää sellaisten toimien äh, ottamisen vastaan, jotka loukkaavat meidän yhteisiä intressejämme. Äh, kuitenkin äh, äh, menettelyiden odottamattomuustekijä tästä vesittää tämän. On hyvin tärkeää, että me muistutamme äh, siitä, ettei näitä sääntöjä saa jättää huomiota. Tältä tällä päälauslausuman myötä me lähetämme selkeän viestin ja pyynnön siitä, että Adam Farkasin nimitys äh, jäädytettäisiin ja ellei näin tehdä, äh, me olemme valmiita täällä parlamentissa sen tuomitsemaan. Tämä ei kuitenkaan pääty tähän. Meillä on tietyllä tavalla käynnissä äh, ollut äh, EPVn ja AFMin välinen rakkaustarina, joka täytyy tuoda esiin. Meidän täytyy jatkaa mahdollisten Euroopan unionin eturistiriitariitojen käsittelyä. Tämä alkaa nyt äh, kahden viikon kuluttua, jos Adam Farkastolakin tuohon toimeensa astuu. Minä luotan siihen, että me emme tämän jälkeen anna hänelle kulkulupaa ja hyvä komission jäsen, me tulemme seuraamaan teitä ja teidän kollegoidenne eh, tehtäviä ja valvomme, että te ette Adam Farkasia tulevien vuosien aikana tule tapaamaan. Me olemme ylpeitä työstä, jota olemme yhdessä tehneet, mutta meidän tulee korostaa yhtä asiaa. Kukaan ei näytä hyvältä näiden tapahtumien jälkeen. Meidän tilanne on paljon paremmin, ellei me antaisi aihetta epäillä sääntöjemme vahvuutta lainkaan. Kiitoksia seuraavaksi Luis Gergano, Renew Europe. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thanks, Madam Vice President. Eh, hello, Commissioner. Kiitoksia, puhemies, komissaari. Eh, finanssikriisin aikana opimme, että sääntelijän ja säädeltävien liian läheinen suhde maksaa rahaa veronmaksajille eh, en, en puhu nyt epämääräisistä eettisistä säännöistä, vaan nimenomaan siitä, että meillä on säännöt, jotka merkitsevät jotain veronmaksajille, koska ne, jotka sääntöjä asettavat niin, että e, nyt ne asettavat ne järjestelmän vuoksi, eivätkä veronmaksajien vuoksi. Me tarvitsemme säännöt, jotka, e, jotka ja sen, jotka ovat erilaiset kuin nyt, kun jo veronmaksaja maksaa laskun. Ja nyt tilanne on sellainen, että veronmaksajat häviävät. Ja sen takia parlamentti haluaa todellakin puhua tästä selvästi. Onnittelen kaikkien puolueiden edustajia, esittelijöitä ja Kaalia ja Kilkoodia ja muita, jotka ovat tehneet päätöslauselman, joka hyväksyttiin yksimielisesti parlamentissa. Me työskentelemme yhdessä, että saadaan aikaan nämä rajat sääntelien ja sään, joiden ja säänneltyjen välille. Ja, ja me tässä tehdään nyt henkilöstösäännöistä ihan naurun alaisia nämä säännöt, jotka mainitsette komission jäsen. Ja nyt vain, vaan kierretään sääntöjä ja jätetään ne huomiota. Sen takia parlamentti on ryhtynyt tähän toimintaan. Emme pidä, suhtaudu kevyesti tähän ongelmaan. Me valvomme ja tarkailemme sitä, että henkilöstösääntöjä toteutetaan ja että tämä eettinen elin, josta puhuitte, vaikuttaa hyvältä eh, ajatukselta ja me tarvitsemme todellakin karensiajan ja tarvitsemme rajat näiden kahden eh, tason välille. Tämä on hyvä taloudellemme ja veronmaksajillemme. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi ähm, viiden puolesta Sven Giegold, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies Adam Farkas tapaus on ihan oikeutetusti herättänyt paljon huomiota, koska tässä on kysymys hyvin tärkeästä eturistiriidasta, kun numero kaksi Euroopan pankkiviranomaisvalvonnasta suoraan tästä paikasta siirtyy suurpankkilobbausyrityksen johtoon. Tämä heikentää kansalaisten luottamusta Euroopan demokratiaan ja muihin eurooppalaisiin toimielimiin luonnollisesti, koska mitä korkeammalle Euroopan toimielinnassa mennään, sitä korkeammat eettisemmät säädöt pitää olla. Ja esimerkiksi lobbauksen avoimuus ja EUn asiakirjojen avoimuuden täytyy olla yhä parempaa. Mutta tällainen ovi järjestelmä julkisen viran ja yksityisen sektorin toimien välillä on liian heikkoa. Me tarvitsemme selkeät säännöt. Ja tämä koskee myös niitä sääntöjä, jotka on määritelty herra Farkasille. On tärkeää, että komissio käyttää henkilöstösääntöjä tiukasti ja me tiedämme myös, että Farkas tapausta ei ole komissiossa niin tarkkaan tutkittu ja se johtuu siitä, että siellä ei myöskään ole tarkasteltu omien virkamiesten toimia. Ja toki tämä ongelma löytyy myös Euroopan parlamentista. Se koskee parlamentaarisia avustajia ja jäseniä, mutta ei se siihen pääty, että kun MEPit kautensa jälkeen saavat vielä palkkioita ilman, että huomioidaan, että, että asia saattaa liittyä eturistiriitoja Eli meidän täytyy antaa itsellemme myös yhtä tiukat säännöt kuin mitä me tässä mietinnössä vaadimme öö, muilta Mehän teimme parlamentissa tällaiset säännöt ja silloin minä ehdotin tarkistuksia pyöröovi-ilmiöön ja en saanut kovinkaan paljon tukea näille tarkistuksille. Mutta ennen kaikkea tämä koskee nyt valvontaviranomaisia ja pankkiviranomaisen pitäisi nyt ehdottomasti miettiä päätöstänsä uudelleen ja jos ei se näin tee, niin sillä täytyy olla seuraamuksia. Ja koska toinen uusi numero, kakkonen, tulee myös iso isojen pankkien lobbausjärjestöistä, joten meidän täytyy katsoa, mitä sitten tapahtuu. Minusta tässä nyt on todellakin huolenaiheita. Kaikkien toimielinten täytyy nyt miettiä ja ö, ottaa johtopäätökset tästä päätöslauselmasta. Kiitoksia. Seuraavaksi ID-ryhmän puolesta Äh, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja komission jäsen. Hyvät kollegat, äh, täällä on sanottu jo paljon, mutta eivät kuitenkaan kaikki ole sanoneet. Mutta en nyt lähde kuitenkaan niin paljon siitä puhumaan, koska faktat ovat pöydällä ja analyysi on hyvin yksiselitteinen ja jotain täytyy tässä muuttaa. Mutta minusta ei voi olla niin, että kyseenomainen viranomainen itse määrittelee säännöt, ja että sillä tavalla sitten ratkaistaan tilanteet. Ei, näiden sääntöjen täytyy tulla päätetyiksi parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa yhdessä. Ja silloin meidän täytyy huolehtia siitä niin tiukasti, että tällaisia ongelmia ei enää synny. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin onhan se niin, että vaikka me täällä itsellemme teemme sääntöjä, joka maksaa aika paljon rahaa, kuten kollega Ferber sanoi, se vie meiltä myös paljon aikaa ja ponnisteluita, mutta mikäli kyseenomainen henkilö ei ole suhtaudu näihin vakavasti, niin silloin me, mekään emme löydä täällä mitään ratkaisuja, koska jos korkeat virkamiehet siirtyvät yksityiselle sektorille, niin näitä täytyy voida itsekin ratkaista, oli sitten kysymys mistä tahansa toimielimestä. Joten todellakin pyydän, että he, henkilökohtaisesti huolehdittaisiin myös siitä, että tällaisia asioita ei enää tapahdu. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Gue Engel-ryhmän puolesta Jose Guzmao, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Obrigado, senhora presidente. Nós apoiamos. Kiitoksia puhemies. Me tuemme päätöslauselmaa, jonka Euroopan parlamentti asiassa on esittänyt ja sitä kantaa, jonka parlamentti on omastunut, on valitettava, että komissio on päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Ehkäpä näin on tapahtunut jo äh, monien komission jäsenten kohdalla vuonna 2008 todettiin, että olisi erittäin tärkeää tasapainottaa elinten ja lainsäädännöllisen työn välinen toimin, tilanne. Tuolloin komission puheenjohtajana oli puheenjohtaja Barroso ja hän siirtyi Goldman Sachsille. Tämä on oireellista monissa Euroopan unionin toimielimissä ja valitettavasti tilanne pahenee asteittain. Joka kerta kun me tarkastelemme näitä talous- ja rahaliiton elimiä. Näin tapahtuu myöskin monissa säätelyllisissä elimissä. Nyt EPV ja Adam Farkasin tapaus, kuten jo mainittua, ovat hyvin valitettavia ja on annettu sellainen ohje, että hänen ei tulisi, hänen ei tulisi viranomaisen olla yhteydessä tietyn ajan aikana. Hänellä ole rajoituksia, mutta itse asiassa näitä rajoituksia ei asetettu myöskään hänen kollegoilleen. Äh, hänen äh, yhteys Ähm, tiedoissaan oleville kollegoilleen. Ja on melkoisen älytöntä, että hän voi tuossa uudessa lobbarin roolissaan käyttää hyväkseen kaikkia näitä verkostoja, joita hänellä on kertynyt EPVC. Kuten tiedätte, tämähän on hyvin keskeinen säätöllinen elin EPV. Ja nyt Anna Parkas voi käyttää hyödykseen näitä yhteyksiä. Ja hänen palkkansa on itse asiassa palkkio näistä tiedoista, joita hänellä on. Me tiedämme, että riippumattomuusperiaate on erittäin tärkeää ja tämä on todellakin äh, demokraattisten äh, instituutioiden selkäranka. Siksi me emme voi jäädä seuraamaan sivusta hiljaa tapahtuvaa. Mitä EPV tulee, sen saattaisivat täysin kaavata muu, muiden äh, rahoitusalan toimijoiden intressit. Tästä on kyse tällä hetkellä. Meillä on kyseessä EPVn toimitusjohtaja, jolla on Santanderin kanssa suhteita. Tämä jatkuva kuvio, joka nyt paljastuu, vaikuttaa aivan loppumattomalta. Siksi meidän on velvollisuus toimia. Tänään me keskustelemme siitä, onko oikeus säätelyllisestä elimestä siirtyä loppariksi. Me haluaisimme nähdä että ne, jotka työskentelevät äh, erilaisissa toimielimissä, saisivat äh, suojaa, äh, kun he nyt näin helposti voivat säätelijästä säädellyksi hypätä. Muchas gracias, presidenta. Fernandes. Kiitos paljon puhemies, komission jäsen. Niin, niin meil, meillä on todellakin tilanne rahoitusalalla, jossa sääntelijät ja säädeltävät eh, jakavat tietoja ja tila. Ja, ja tämä tietenkin eh, on se vai, eh, kansalaisten näkökulmasta on tilanne, jossa vaikutetaan päätöksiin. Eli julkiset viranomaiset eivät ole riippumattomia ja Eh, ja tällainen intressiryhmä eh, ja sen jäsenyys todellakin vaarantaa luottamusta koko Eurooppa-hankkeeseen. Ja tässä tilanteessa EKn eh, e valiokunta on hyväksynyt yksimielisesti, ei enemmistöllä, yksimielisesti joukon suosituksia, jos, jolla voitaisiin välttää pyöröovi-ilmiötä Valvontaviranomaisten henkilöstön tuli, henkilöstöä tulisi arvioida ja tulisi äh, arvioida, voivatko he mennä äh, yksityisiin yrityksiin. Ja tarvitaan äh, elin, joka kattaa kaikki instituutiot ja joka valvovat viranomaiset, komissiot, kaikki arvioitaisiin ja arvioitaisiin näiden työntekijöiden liikkeiden luonnetta ja tällä palautettaisiin kansalaisten luottamusta eurooppalaiseen demokratiaan ja tämä mahdollistaisi eh, myöskin paremman eh, poliittisen vastuunkantamisen koko unionissa. kiitoksia. Seuraavaksi Edustaja Kerem, puolitoista minuuttia. President. Äh, rouva puhemies, kaikki sanovat tämän, mutta niin täytyykin tehdä. Meidän täytyy päättää tällainen piiloteltu ja suhteeton lobbareiden valta äh, talouden alalla, mutta myöskin energian alalla tai fossiilisissa polttoaineissa. Heitä on hyvin paljon ja he varjoissa ajavat omia intressejään, yksityisiä intressejä ähm, pankkialalla, äh, kuten tiedämme, tai energia-alalla. Me tarvitsemme enemmän avoimuutta, jotta voimme näitä varjomaisia hahmoja vastaan taistella. Meillä on korruptiota ja Ranskassakin tästä on esimerkkejä nykyisin. Äh, tästä äh, olemme saaneet äh, hiljattain esimerkkejä kertomuksista, jotka tuovat esiin tällaisia harmaita alueita ja erilaisten etu, etuja olevien ryhmien yhteyksiä hallintoon, jotta me voisimme kansalaisten etuja palvella. Meidän täytyy päättää nyt tällainen julkisten ja yksityisten intressien sotkeminen yhteen nyt meillä on korkea virkamies Adam Farkas, joka on ollut pankkien valvovassa roolissa, eikä hänestä voisi, voi tulla yhden yön ylinukuttaan vain talousalan lobbari. Tällaista emme voi hyväksyä. Me tarvitsemme tiukempia sääntöjä, jotta voisimme suojella toimielintemme integriteettiä. Meidän tulee myöskin luoda pitempiä siirtymä aikoja kahden tehtävän välillä ja parlamentin kulkulupa täytyy kieltää näiltä henkilöiltä. Meillä täytyy olla riippumatonta valvontaa ja se täytyy luoda tällaisen poliittisen riippumattoman valvojan kautta, johon te viittasitte puheessanne. Ehm, kun haluamme yleistä etua suojella, meidän täytyy aloittaa avoimuudesta ja selkeydestä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tsokka. Yksi minuutti, olkaa hyvä. E Me emme kuvitelleet, että tällä aamulla parlamentissa äh, tuotaisiin esiin näitä eturistiriitoja lobbareiden äh, toimintaa ja eettisiä ongelmia. Me olemme jo vuosia tuoneet näitä asioita esiin, kuten myöskin kansalaiset ja täällä eri toimielimissä ja parlamentissa ollaan oltu kuuroja vuosien ajan. Euroopan unionin toimielimet ja imun elimet, niiden täytyy olla vahvoja loppareiden edessä. Ja nyt me näemme, mitä on tapahtunut. Meillä on henkilöitä, jotka ovat eh, näiden lobbareiden toiminnan vuoksi eh, menettäneet eh, tehtävänsä ja työnsä tulevaisuudessa. Meidän täytyy ottaa huomioon nämä virheet, mutta erityisesti tällaiset rikolliset toimet, joihin on viime vuosina ryhdytty. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sant, yksi minuutti, olkaa hyvä euroalueella säätely kehittyy välillä erehdyksenkin kautta. Ja on erittäin tärkeää, että huippujohtajien kohdalla toteutetaan lainsäädäntöä ja että kehitellään uusia käytänteitä, kun pankkiunioni ja pääomaunioni viedään päätökseen. Meidän täytyy huolehtia kaikista eri tasoista. Tämä äh, on äh, monimutkaista, mutta kuitenkin ne, jotka ähm, säätelevät äh, markkinoita, niiden täytyy olla täysin neutraaleja. Ja säätelijöiden itsensä täytyy olla neutraaleita, mutta tätä varmistusta tällä hetkellä meillä ei ole. Sen lisäksi työsuhteen jälkeinen uusi työsuhde voi antaa tiettyjä etuja uudelle työnantajille sisäpiiritiedon muodossa. Mutta pyöröovi-ilmiötä täytyy välttää. Me, meidän täytyy ymmärtää, millä tavalla syntyy eturistiriitoja, kun ihmiset siirtyvät julkiselta sektorilta yksityiselle. Me emme tätä voi ohittaa ja meidän ei tule sitä myöskään hyväksyä. Kiitoksia. Edustaja Hyvät kollegat, olen täällä puhumassa pyöröovi-ilmiöstä virkatehtävien ja yksityisten tehtävien välillä. Aivan liian usein virkamiehet käyttävät kontakteja ja tietojaan yksityisen sektorin lobbaustehtävissä. Ja liian, liian usein ei oteta huomioon sitä, mihin tehtäviin ihmiset ovat siirtymässä. Ja tästä on nyt tullut systeeminen ongelma ja se vaarantaa mainettamme ja integriteettiämme. EUn toimielin täytyisi olla esimerkki avoimuudesta ja korkeasta eettisestä tasosta ja Pyydänkin, että komissio tekee enemmän näiden eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja meidän pitäisi saada pureutua systeemisiin järjest- ongelmiin ja, ja saada aikaan parempia käytänteitä. E, viime lokakuussa e, käsiteltiin eettisiä kysymyksiä ja, ja haluaisin pyytää neljää seikkaa. Ensinnä harmonisoitu oikeudellinen perusta, joka soveltaa kaikkia eettisiä sääntöjä EUn ja kansallisella tasolla. Toiseksi Eh, riippumattoman eettisen elimen aikaansaaminen, joka käsittelee ongelmallisia tapauksia. Kolmanneksi 12 kuukauden karensiaika korkeiden virkamiesten eh, siirtyessä lopaamaan kollegoitaan. Neljänneksi instituutioiden avoimuuden maksimoimiseksi täytyisi eturistojen luettelo tulisi julkaista verkossa niin, että se on saatavilla kaikille paljon. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Kra, yksi minuutti. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen. Puhemies, arvon kollegat, me olemme tässä aikamoisessa limbossa Yhtäältä on eh, kaikki nämä epäilyt eh, siitä, mitä eh, informaatiota voi siirtyä toimielinten virkamiesten korkealta paikalta yksityisessä sektorille siitä mukana, ja tämä on ihan oikeutettua, mutta toisaalta me emme halua kuitenkaan että se ei olisi mahdollista sen vuoksi, että meillä on kuitenkin erittäin äh, päteviä ihmisiä yksityisellä sektorilla, äh, jotka me haluamme tänne toimielimiin ja samanaikaisesti näiden ihmisten täytyy tietää, että sen jälkeen kun he ovat äh, olleet meidän palveluksessamme, että he voivat palata takaisin yksityiselle sektorille. Eli nämä ongelmat on itse asiassa jo ennalta ohjelmoitu, eikä se voi olla perusteluna sille, että luomme ylisäätelyä ja se johtaa siihen, että nämä pätevät ihmiset eivät tule tänne töihin ja me tarvitsemme osaamista. Ja tämä liittyy siihen, mitä kollega juuri sanoi. Eli täytyy vahvistaa tätä tilannetta sillä tavalla, että selkeä hyväksikäyttö tuodaan julkisuuteen. Ja kriittinen julkisuus on hyvä, mutta ei niin, että tässä lähdetään säätelemään eh, enemmän ja enemmän. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Grappin yksi minuutti. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Hyvä komission jäsen. Me käymme jälleen kerran tätä keskustelua. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun parlamentti käsittelee eturistiriitoja ja niiden ehkäisemistä. Ja haluaisin muistuttaa teistä viime vuoden lokakuun 24. päivä järjestetty keskustelussa. Tuolloin komission jäsen sanoi, että kyllä on totta, että oikeudellista puitteistoa pitää uudelleen arvioida ja harmonisoida. Ja että meidän tulisi pohtia sitä tapaa, jolla voisimme yhdistää tätä oikeudellista kehystä kaikissa toimielimissä, mutta vaikuttaa, että lokakuun jälkeen mitä ei ole tapahtunut konkreettisesti. Komissio lupasi konkreettisia toimia äh, myöskin eurooppalaisten äh, rahoitusmarkkinoiden säätelyn alalla e, ja suhteessa sitä markkinoihin. Minä en nyt ymmärrä, että komissio on ollut välinpitämätön näiden eturistiriitojen edessä. Enkä ymmärrä, kuinka komission jäsen voi sanoa, että tällaisella siirtymäkaudella tarkistetaan ne että Tämähän on liian myöhäistä. Meidän täytyy tehdä tämä ennaltaehkäisevästi etukäteen. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulee kiireisesti toimia Adam Farkasen nimityksen suhteen. Häntä ei tähän uuteen tehtävään saa päästä, jos on eturistiriita olemassa. Edustaja Balt, yksi minuutti. Szanowna pani przewodnicząca. W interesie instytucji europejskiej jest między innymi zapobieganie... Rouva puhemies, e, eurooppalaisen toimielinten e, intresseissä on ehkäistä e, petoksia ja rikkomuksia, joihin virkamiehet syyllistyvät. Meidän täytyy nyt pohtia Adam Farkasin nimitystä tästä näkökulmasta. Hän on ollut hyvin tärkeässä tehtävässä EPVssä ja tämän jälkeen hänestä on tulossa Ähm, AFMEn pääjohtaja ja hän voi vaikuttaa markkinoihin. Hän voi palvella tuota äh, ja muitakin elimiä. Parlamentin ja komission etujen mukaista on tarkistaa äh, tilanne. Minä haluaisin tiedustella, onko komissiolla tarkoituksena valvoa ähm, EPVn toimintaa ja niitä vaikutuksia, joita tällä on. Unohdammeko me nyt Farkasin nimityksen seuraamukset? Piers. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Trajan Vasescu, yksi minuutti, olkaa hyvä. Nima pana posła, jest. Bardzo proszę. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Legat de conflictul de interese, aș spune că... Kiitos. Mitä tulee eturistiriitoihin, niin harvoin se on kuitenkaan se tärkein syy eh, petoksiin. Eturistiriidat ovat eh, aihe, joka on jatkuvasti tapetilla. Ikävä kyllä eturistiriitoja säädellään ja tulkitaan hyvin eri tavalla eri EUn jäsenvaltioissa. Se, että ei kunnioiteta tiukkoja kriteereitä eturistiriitojen ratkaimisessa, ratkaisemisessa, on nimenomaan se, mikä vaihtelee ma- maittain. On tiettyjä maita, joissa kiinnitetään hyvin paljon huomiota eturistiriitoihin, ja sitten on maita, jossa lainsäädäntö on hyvinkin lepsua. Mutta tämä vaikuttaa myös paikalliseen että keskushallintoon. Joten toivon, että komissio kohtuullisen nopeasti tekisi ehdotuksen asetukseksi aiheesta, miten ratkaista eturistiriidat ja että sen tulee koskea kaikkia jäsenvaltioita ja kaikkia sektoreita, koska tämä on suuri korruption lähde koko EU:ssa. Bogdan czas wystąpienie. Paljon kiitoksia. Edustaja Sanz, yksi minuutti. Bardzo interesujące i chciałbym... Jakby... Paljon kiitoksia puhemies. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, jonka odotan nyt välitöntä vastausta. Mutta kun me olemme tätä uutta ohjelmaa valmistelemassa, minä olen osallistunut lainsäädännöllisen työhön ja olen huomannut, että tämä uusi vihreäohjelma kiinnostaa lobbareita valtavan paljon ja myöskin finanssimarkkinoita. Minä toivoisin, että me teemme eron niiden välillä, jotka ovat lainsäädännöllisessä työssä mukana ja niiden välillä, joista tulee tämän jälkeen äm, konsultteja tai tällaisten äm, erilaisten lobbien johtajia. Tällähän on valtava vaikutus. Minä pelkään, että me saatamme joutua tilanteeseen, jossa meillä syntyy rahoitusmarkkinoilla ikään kuin kupleja ja petoksellisuutta. Kiitoksia. Janne. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi komission puolesta komission jäsen Lenartic, olkaa hyvä. Madam President. Puhemies, arvoisat edustajat. Kuuntelin tarkoin huomioitanne, joita esititte tähän tärkeään asiaan, ja haluaisin ensinnä vakuuttaa kaikille, että komissio ei suhtaudu välinpitämättömästi eh, potentiaalisiin eturistiriitoihin – emmekä suhtaudu kevyesti tähän tai mihinkään muuhunkaan tapaukseen, jossa näitä ilmenee. Komissio eh, ei eh, ole minkään eh, yksittäisen viraston ratkaisun puolustaja, mutta haluaisin kuitenkin valottaa vähän tätä asiaa. Ensinnäkin komission edustaja, joka ei siis voi äänestää tuolla hallintoneuvostossa, yritti pitää, esittää mahdollisimman tiukkoja rajoituksia, koska todettiin, että tässä tapauksessa oli eturistiriita. Ja tarkasteltiin tätä eturiistiriitaa tuolla neuvostossa ja ajateltiin, että tässä, tässä mentiin pidemmälle tämä karensi-aika, joka koskee loppausta kontakteja, on kaksi kertaa pidempi kuin minimiaika. En nyt mene näiden rajoitusten yksityiskohtiin, mutta tässä piti siis punnita ja löytää oikea tasapaino – suuren yleisön intressien ja henkilön etujen välillä, henkilön oikeuksien tehdä työtä. Tärkein kysymys esitettiin, kuka valvoisi ja tämän päätöksen täytäntöönpanoa. Ja EPVn päätös sisältää myöskin täytäntöönpano säädöksen ja ne rajoitukset, jotka eh, asetettiin ja EPVn henkilöstölle tiedotettiin näistä ja kaikkien täytyy raportoida kaikista kontakteista, joita eh, herra Farkas ottaa EPVn eh, virkamiehiin lähdettyään. Ja jokainen, joka vuosi täytyy raportoida Eh, siitä, miten, minkälaista loppaustoimintaa on harjoitettu. Ja herra Farkas entisenä virkamiehenä on henkilöstösäännön alainen ja jos hän rikkoo sääntöjä, vaikka hän olisi jo, on jo lähtenyt virkasuhteesta, häntä vastaan voidaan avata rikkomusmenettely. Eh, ja, ja mikäli EPVssä tai Olafissa se saadaan tietää näistä rikkomuksista, voidaan aloittaa kurinpitomenettely ja herra Farkas voisi siis joutua henkilöstösäännössä määriteltyjen kurinpitotoimien kohteeksi halusin vain tämän selittää, että tässä ei nyt olla ihan vain hyvän onnen armoilla, vaan että on asetettu rajoituksia ja ajateltu, miten niitä valvotaan. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että komissio pyrkii varmistamaan, että korkeat eettiset normit vallitsevat EUn e toimielimissä, jotta saadaan ja, ja harmonisoitujen sääntöjen kautta, mutta tässä tapauksessa EPVn tehtävä oli omien sääntöjensä pohjalta tehdä työsuhteen jälkeisiä rajoituksia koskeva päätö ja, ja valvontaelimen päätö, päätöksen eh, päätös on nimenomaan, eh, liittyy myös siihen, miten se valvoo näitä. Ja komissio pyrkii aina parantamaan olemassa olevia eettisiä sääntöjä, niitä arvioidaan jatkuvasti ja me eh, pohdimme tulevia parannuksia, esimerkiksi tämä mainitsemani eettinen elin, ja me teemme läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, Euroopan oikeusasiamiehen ja muiden toimielinten kanssa tässä prosessissa. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Tämä keskustelu on eh, näin päättynyt. Olemme saaneet yhden päätöslauselman esityksen, josta äänestämme tänään. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan esityslistallamme. Kyseessä ovat keskustelut ihmisoikeuksien ja demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Ensimmäinen keskustelu koskee Burundia, erityisesti sananvapautta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että te voitte esittää sinisellä kortilla kysymyksiä joko sähköisesti tai perinteistä menettelyä käyttäen. Äh, sähköiset laitteet ovat salin sisäänkäynnillä. Ensimmäiseksi antaisin puheenvuoron edustaja Chancelle. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Hyvät kollegat, Burundi on kaunis eh, valtio, joka on saanut enemmän kuin oman osuutensa tragedioista. Sovittelukomitean eh, raportti tällä viikolla osoitti, että eh, uhraja on ollut todella paljon. Tällaisessa kontekstissa ihmisoikeustaistelijoiden äh, sananvapauden, vapaan lehdistön äh, osuus on vielä tärkeämpää, koska se on demokratian kulmakivi ja kestävän rauhan rakentamisen perusta. Me halusimme puhua tästä tänä päivänä juuri sen vuoksi, että äh, olemme nähneet uusia merkkejä Burundin hallituksen lehdistön rajoittamisesta. 30. joulukuuta 15, vaati 15 15 vuotta vankilatuomiota neljälle toimittajalle ja heidän auton kuljettajalle. Ja nämä neljä toimittajaa ja kuljettaja pidätettiin lokakuussa, kun he raportoivat hallituksen ja, ja opposition joukkojen välisistä iskuista. He eivät ole lainkaan ensimmäiset eh, heinäkuussa 2016 toinen eh, toimittaja Jean Bigir katosi ja hänestä ei ole sen jälkeen kuulunut. 2015 eh, Christophe Bahivisi, hänen vaimonsa ja kaksi lastaan murhattiin heidän kotonaansa Bujumburassa. Jumar Rukuki, joka on ihmisoikeusaktivisti, tuomittiin 38 vuodeksi vankeuteen ja Nibitanga myös sai viiden vuoden tuomion. Joten me vetoamme hallituksen, että se välittömästi ja ehdoitta vapauttaa nämä toimittajat ja ihmisoikeustaistelijat. 2020 järjestetään maassa vaalit, se on hyvin tärkeää. Ja pidänkin hyvänä, että presidentti Pierre Nkurunziza ei asetu uudelleen ehdolle, että saataisiin aikaan suuria muutoksia varsinkin poliittiseen ja ihmisoikeustilanteeseen. Ja kehotan Burundia mahdollisimman vahvoin sanoin luomaan ne edellytykset, mitä tarvitaan, että saadaan aikaan elävä ja avoin demokratia. Ja äh, kiitän näitä toimittajia, ihmisoikeustaistelijoita siitä, mitä ne tekevät. Todemme. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Äh, toinen äh, päätöslauselman laatija, Anna Fotiga, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Burundi on maailman köyhimpiä valtioita ja meidän hyvin yksityiskohtainen yhteinen päätöslauselma esityksemme kuvaa eh, tilannetta siellä – Eh, presidentin vaalien ja parlamenttivaalien alla. Ihmisoikeuksien puolustajat ja tiedotusvälineiden edustajat ovat hyvin synkässä tilanteessa, emmekä voi kuvitella vapaita vaaleja ilman, että he voisivat eh, tarjota suurelle yleisölle aitoa, luotettavaa tietoa kansalaisille. Kiitän kollegoita hyvin hyvästä päätöslauselmatekstistä. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Arena, kaksi minuuttia. Jana. Burundin poliittisella kriisillä on hirvittävä seuraus Burundin väestölle. Sen taloudelliset, mutta myöskin perusoikeudet ovat murtuneet. Vuoden 2015 jälkeen nämä perusoikeudet, esimerkiksi äänestysoikeus, ovat vaaran alla. Opposition edustajat ovat ahdistelun alla. He joutuvat vangituiksi maanpakoon ja heitä summittain vangitaan kansalaisyhteiskunnan toiminnalta ja medialle ei ole enää juurikaan tilaa maassa. Ähm, kamikesi Arias Nimubusa, Esit arjima nämä neljä ivakuryhmän journalisteja ja heidän ähm, autonkuljettajansa pidätettiin ja heitä ähm, syytettiin äh, valtiovastaisesta toiminnasta Jean Biringhama ja hänen kollegansa myöskin ovat heinäkuun jälkeen ovat olleet kadoksissa. Meillä on systemaattisia iskuja, jotka ovat perusoikeusloukkauksia. Me tuomitsemme nämä summittaiset pidätykset tiukasti ja vetoamme journalisteen, divakuun ja kaikkien muiden vangityön henkilöiden ilmaisuvapauksen vuoksi vangittujen välittömän vapauttamisen puolesta. Me myöskin toivoisimme, että Afrikan unioni lähettäisi Burundiin ihmisoikeustarkkailijoita ja että riippumaton tutkinta järjestettäisiin näiden ihmisoikeusrikkomusten osalta. Me vetoamme sen puolesta, että Afrikan unioni tukisi Burundin kansalaisyhteiskuntaa ja ähm, että ähm, ihmisoikeusperiaatteita noudatettaisiin ähm, ihmisoikeusaktivistien ja journalistien kohdalla. Ja tämän lisäksi me korostamme sitä, että sanktioita tulee järjestää Burundin suhteen täsmäsanktioita, ähm, joita neuvosto on luonut. Niitä ei saa purkaa. Tämä olisi hirvittävä isku Burundille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vilanova Ruissa. Kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Maailmassa on prosessi meneillään, joka ilmenee eri tavoin. Euroopassa lait, jotka eh, kriminalisoivat eh, euro, eh, äärioikeusten vihateot, latinalaisessa Amerikassa suorat hyökkäykset alueiden puolustamiseen ja Lähi-idässä on myöskin rankaisemattomuuden alue, johon oi, kansainvälinen oikeus ei ulotus. Ja, ja me puhumme Burundista, jossa taloudellinen ja poliittinen kriisi on kestänyt neljä vuotta, jossa ihmisoikeusloukkaukset ovat, ovat hallituksen poliittista toimintaa, pyritään rajoittamaan kansaa Eh, kansalaisvapauksia entistä tiiviimmin nyt presidentinvaalien ja eh, parlamenttivaalien alla vuonna 2020. Vaadimme, että kaikki pidätetyt vapautetaan ilman ehtoja ja että eh, ihmisoikeusloukkaukset ja kansalaisyhteistyö, yhteiskuntaan ja opposition kohdistuvat ihmisloukkaukset lopetetaan ja, ja myöskin kan, kansalaisjärjestöihin ja tiedotusväliin kohtivat äh, tukahduttamistoimet ja että, on, ja että toimitaan ihmisoikeuksien puolesta ja äh, äh, kidutusta vastaan. Burundi, Mar, naapurimaiden kanssa. Sen tulisi saada aikaan rauhanomaista vuoropuhelua, mutta sitä ei voida saada aikaan ilman näitä toimia. Ja myöskin Euroopan on pohdittava, mitä, minkälaisen roolin se haluaa eh, ottaa Euroopassa eh, ja, ja, ja, eh, ja pakolaisten tilanne ja Burundista tulevien turvapaikanhakijoiden tilanne ja YK, YK viranomaisten toiminta. Ma, ja var, varmistaa se, että naapurimaat voivat ottaa vastaan eh, pako, pakolaisia. Ja myöskin täytyy pyrkiä painostamaan Burundia siihen suuntaan, että se kunnittaa kansainvälistä oikeutta. Eh, ja nyt on aika, että Eurooppa aloittaa aikakauden, jossa ulkopolitiikka eh, on nimenomaan sellaista, että kestävä kehitys ja demokratia on sen Afrikapolitiikan ytimessä. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Arba Kokolaari, kaksi minuuttia päivä. Tack så mycket, fru talman. Kiitos puhemies. Puhevapaus ja riippumattomat mediat ovat edellytys demokratialle ja vapaalle yhteiskunnalle mutta meitä on täällä useita, jotka suhtaudumme vakavasti siihen, että maailmalla suuntaus on näissä asioissa alaspäin. Ja esimerkiksi lehdistövapausindeksin mukaan vapaan lehdistön määrä on vähentynyt maailmalla ja minä olen hyvin huolissani tästä. Ja nimenomaan Burundi on yksi niistä maista, joissa vapaa media, vapaa lehdistö ja kansalaisyhteiskunta ovat suuren paineen alaisina. Uhkaukset ja väkivalta toimittajia ja ihmisoikeusaktivisteja vastaan on yhä yleisempää ja valtio kontrolloi suuresti medioita. Ja viimeksi lokakuussa pidätettiin neljä toimittajaa ja heidän autonkuljettajansa, kun he yrittivät tehdä työtänsä. Maailma ei voi vain katsella, kun tällaisia loukkauksia tapahtuu päivittäin ympäri maailmaa. Meidän täytyy toimia, meidän täytyy lisätä poliittista painetta ja painostusta Burundia kohtaan. Burundin täytyy täyttää kansainväliset velvollisuutensa ja vapauttaa välittömästi nämä toimittajat. Mitä EU voi tehdä? Me EUn puolelta meidän täytyy tukea kansalaisyhteiskuntaa ja sen lisäksi meidän täytyy lisätä pakotteita niitä kohtaan, jotka tekevät näitä ihmisoikeusrikkomuksia Burundissa. Kysymys on meidän vastuustamme huolehtia siitä, että meillä on maailma, jossa ihmisoikeudet ja demokratia toimivat ja että äh, taistelemme sen puolesta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Oitten kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Toukokuussa tänä vuonna on vaalit ja kuten usein tilanne kärjistyy näissä maissa ja Burundissa tilanne on jännittynyt jo kuitenkin useita vuosia ihmis- ja kansalaisoikeudet, niitä poljetaan Burundissa. Toimittajia, ihmisoikeusaktivisteja pidätetään, he viedään oikeuteen ja välillä yksinkertaisesti vain murhataan. Me emme voi sulkea silmiämme, meidän täytyy kohottaa äänemme ja puolustaa näitä ihmisiä. Konkreettiset tapaukset täällä jo mainittiin, enkä lähde niitä toistamaan mutta liityn heidän vaatimuksiinsa. Nimittäin se, että syytteet näitä pidätettyjä ihmisiä vastaan jätetään, perutaan välittömästi, heidät on vapautettava ilman mitään ehtoja. Tämä on se vaatimus, jota me Euroopan parlamenttina esitämme Burundin suuntaan. Ihmisillä täytyy olla oikeus olla eri mieltä, kriittisesti arvioida tai puolustaa ihmisoikeuksia. Eihän se ole rikos, vaan se on arvokasta ja se on asia, jota meidän Euroopan parlamenttina tulee puolustaa. Ja sen vuoksi sanommekin Burundille, päästäkää nämä ihmiset vapaaksi. He eivät ole tehneet mitään väärää. Meidän täytyy lisätä painostusta Burundin hallintoa kohtaan. Kansainvälisen yhteisön täytyy seistä yhtenäisenä rintamana ja vahvana. Ja Burundin viranomaisten täytyy vihdoin viimein huolehtia siitä, että ihmisoikeus- ja kansalaisoikeuksia kunnioitetaan, että sananvapaus olisi mahdollista ja että tänä vuonna siellä voitaisiin järjestää vapaat vaalit demokraattisessa turvallisessa maassa. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi epp puolesta edustaja Keli kaksi minuuttia. Kiitoksia. Kiitoksia rouva puhemies. Jälleen kerran me keskustelemme Burundin tilanteesta. Olemme käsitelleet sitä jo aikaisemminkin, eikä tarina ole kovinkaan kaunis. Ilmaisun vapautta ei lehdistölle maassa ole ja Tästä asiasta on kyllä syytä keskustella. Vuoden 2016 maaliskuun jälkeen kaikki suoratalouden tuki Urundin hallinnolle on jäädytetty. Tämä seurasi vuoden 2015 presidentin vaalien tapahtumia, jotka YK on tarkalle tuomitsivat. Burundissa ilmaisun vapautta rajoitetaan ja perusoikeuksia. Ja vuonna 2019 media toi esiin viranomaisten harjoittamaa ahdistelua ja jopa maailman äh, laajuisesti kunnioitu BBC joutui vetäytymään alueelta. Burundi on 159-120 äh, maasta ollut lehdistönvapauden indeksistä vuonna 2019. Mä kertookin varmaan kaiken. Presidentin presidenttivaalit, eh, kuten myöskin parlamentti- ja paikallisvaalit järjestetään eh, ensi vuonna. Tämä on hyvin eh, kuumentunut tilanne. Turvallisuustilanne on huonontunut ja näistä syistä on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni ja sen korkea edustaja ryhtyvät välittömästi toimiin ja varmistavat että tätä 15 vuoden tuomiota ei noille jumalitulle journalisteille anneta. Ähm, me vetomme myöskin Afrikan unioniin, jotta se pyrkisi suojelemaan Burundin kansaa. Voimme vain surratta hirvittävää tilannetta. Kiitoksia. Seuraavaksi Sande ryhmän puolesta. Isabel Santos, yksi minuutti, olkaa hyvä. Proszę o no Burundissa on joutunut useiden hyökkäyksien eh, kohteeksi. Eh, tämä viime vuoden lopulla tapahtunut neljän toimittajan ja kuljettajan pidätys on vain yksi esimerkki koko joukosta eh, hyökkäyksiä. YK ja ihmisoikeusneuvosto eh, ovat eh, soittaneet hälytyskelloa tämän hyvin vakavan tilanteen osaksi, osalta. Tähän liittyy sattumanvaraisia pidätyksiä, kidutuksia ja, ja kaikki liittyy rankaisemattomuuden yleiseen ilmapiiriin, joka maassa vallitsee. Ja nämä lehdistön vapaustapaukset ovat vain esimerkki yleisestä ilmapiiristä ja siihen on kiinnitettävä huomiota. Neljä toimittajaa, Kristin eh, Kamikazi, Agnes Nindubusa, Terence Mposensi, Egide Hararimana ja heidän kuljettajansa, herra Mansapare Kasa. Tämä on ihmisoikeusloukkaus. Kiitoksia seuraavaksi Renew Europe-ryhmän puolesta. Edustaja Sharansua kaksi minuuttia. In facing multi- Kiitoksia rouva puhemies. Burundi on kärsinyt viimeisen viiden vuoden aikana monista kriiseistä oppositioksi miellettyjä ihmisiä katoaa, kidutetaan ja surmataan journalisteja, ahdistellaan ja pidätetään summittaisesti. Täydellinen rangaitsemattomuus vallitsee ja tuhannet burundilaiset pakolaiset pakenevat väkivaltaa ja ihmisoikeuskriisiä jo pahassa tilanteessa. Tämän vuoden presidentin vaalit aiheuttavat vaaran levottomuuksille ja väkivallalle. Nämä ihmiset saattavat tarttua aseisiin ja muodostaa oppositioryhmiä. Meidän täytyy toimia nyt, meidän täytyy suojella Burundin kansaa ja heidän oikeuksiaan ja estää tilanteen pahentuminen entuudestaan vangitut journalistit ja kansalaisyhteiskunnan edustajat täytyy vapauttaa. Oikeusvaltioperinnettä täytyy kunnioittaa ja demokratiaa tukea tai maa saattaa sortua pahempaan tilanteeseen. Näissä tilanteissa Euroopan unionilla ei ole ollut muita mahdollisuuksia kuin jäädyttää Burundin hallitukselle suunnattu taloudellinen tuki. Meidän ei pitäisi kuitenkaan hylätä Burundin kansaa. Meidän täytyy vahvistaa kehitysyhteistyötämme, toimittaa jotta voisimme auttaa humanitaarisessa kriisissä ja meidän täytyy olla valmiita tarjoamaan kaikki mahdollinen, jotta voisimme tukea rauhanomaisen vaaliprosessin toteutumista. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreän ryhmän puolesta edustaja Kunke, yksi minuutti. Olen kiitollinen siitä, että me kans, kansan että täällä EU:ssa huomioimme Burundin kansan tilanteen ja ettemme vain vaikene ja anna sen jatkua. Koska esimerkiksi toimittajien vainoamisen täytyy loppua. Burundin hallituksen täytyy vapauttaa joka ikinen toimittaja. EU-ssa meillä on oma roolimme. Me voimme käyttää omia mekanismejamme ja välineitämme, joita meillä on, jotta voisimme lopettaa tämän tilanteen. Ja me vihreät, me kehotamme kaikkia EUn jäsenvaltioita tukemaan kansalaisjärjestöjä, naisten oikeuksien liikkeitä ja toimittajajärjestöjä Burundissa. EUn täytyy myös vaatia sitä, että ihmisoikeus sopimukset toteutetaan ja että Josef Borrell antaisi tukea Itä-Afrikan liitolle näissä Burundi-neuvotteluissa. Kiitoksia. Seuraavaksi esiryhmän puolesta edustaja Czarnecki. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Pani komisarzu, byłem w Burundi. Äh, rouva puhemies, äh, hyvä komission jäsen, minä vierailin Burundissa ja olin myöskin vierailu Burundin naapurimaassa Ruandassa ja Tansaniassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Uskon siis tuntevani hyvin tilanteen maassa. Tällä maalla on pitkä historia. Tutsien kuningaskunta syntyi siellä jo ennen monia eurooppalaisia maita ja erityisesti ennen Burundin äm, entisen siirtomaaherran Belgian syntyä. Olen sitä mieltä, että on hienoa, että Euroopan parlamentti puhuu jo Burundin tilanteesta, vetoa lehtimiesten vapauttamisen puolesta ja vapaiden vaalien puolesta tänä vuonna, mutta uskoakseni tässä on toinenkin asia, joka olisi tärkeä me osoitamme, että on olemassa myöskin mekanismeja, jotka voivat vaikuttaa nimittäin talousavun jäyttäminen niille maille, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Castaldo, mutta häntä ei näy salissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Puheenvuoron saa edustaja Zorin jo yksi minuutti, joka hyvä. Burundi agudizou as tensões sociais e... Burundissa jännitys on lisääntynyt ja eh, ja meidän täytyy lähettää erittäin voimakas viesti ihmisoikeuksien ja ilmaisuvapauden puolustamiseksi ja EUn on tuettava tätä työtä ja myöskin kansalaisjärjestöjä. Lehdistön vapaus on uhanalainen ja, ja myöskin virallinen diskurssi on ongelmallinen ja työ, toimittajia on pidätetty, eivätkä he voi tehdä työtään vapaasti. Nyt vaalivuonna meidän täytyy pyrkiä varmistamaan riippumattomat vaalit – ja, ja myöskin se, että EUn ulkosuhdehallinto on paikan päällä. Meidän täytyy pohtia sitä, miten voitaisiin, voitaisiin rankaista ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyviä. Ja on myöskin tärkeää eh, taistella köyhyyttä vastaan maassa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Benion kaksi minuuttia. Burundin kansalaiset kärsivät yhä vielä ihmisoikeusrikkomasta ja YK-raportti viime vuodelta osoitti, että poliisi, turvallisuuspalvelut ja jopa äh, hallituspuolueen nuorisojärjestöt olivat vastuussa tappamisista, katoamisista, äh, jotka kohdistuvat äh, oppositiopolitiikkoihin ja heidän perheisiinsä. Yksi kaikkein tärkeimpiä asioita demokratiassa on sananvapaus. Myös tämä on uhan alla. BBCn lisenssi kiellettiin. Hallitus kielsi myös kansalaisia antamasta informaatiota BBClle. Myöskään lapsia ei säästetä tuomioilta. Kolme koulutyttöä pidätettiin viime vuonna siitä, että he olivat piirrelleet kuvia presidentin valokuviin koulukirjoissansa. Ja hiljattain poliisi pidätti neljä toimittajaa ja heidän kuljettajansa – ja heitä odottaa jopa 50 vuoden vankilarangaistus vain ammattinsa harjoittamisesta. Meidän täytyy painostaa Burundin hallitusta vapauttana nämä toimittajat ja lopettaa riippumattoman median ja oppositiopolitiikkojen vainoaminen. Burundi on allekirjoittanut äh, kansainvälisen sopimuksen äh, kansalaisten vapaudesta ja siihen kuuluu myös sananvapaus. On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että tulevat presidenttivaalit ovat vapaat ja oikeanmukaiset, koska se on paras tie kohti rauhanomaista ja demokraattista yhteiskuntaa. Äh, kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Nathan Gill, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. On hämmästynyt minulle täällä Euroopan parlamentissa Strasbourgissa keskustelemassa ilmaisun vapaudesta Burundissa, kun itse asiassa tämän parlamentin luomien, luoman säännön vuoksi tällä viikolla luonnon säännön vuoksi. Minä en voi ilmaista itseäni sillä tavalla, että minulla olisi oma kansallinen lippuni tässä pöydällä. Saarnaatteko te todellakin muille kansoille ilmaisun vapaudesta, kun te tukahdutatte ja kiellätte kollegoiltamme täällä oikeuden ylpeästi esitellä omia kansallisia lippujaan? Mitä te pelkäätte? Kyllä, muita on hyvä auttaa, jotta ne voisivat rakentaa omaa maataan, mutta siivotkaa oma takapihanne ensin. Me britit eroamme me otamme oman lippumme mukaan, mutta älkää olko enää tekopyhiä ja antakaa muiden meppikollegoiden täällä ilmaista itseään ja äänestäjiensä tahtoa ja identiteettiään eh, niin, että he voivat kansalliset lippunsa pöydällä pitää. Kiitos. Nina Gill. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Nina Gill, yksi minuutti. Commissioner. Kiitos puhemies. On, oli tuskallista kuunnella tätä eh, edellistä, mutta keskitynyt Burundiin. Agnes Kamikasi, Agnes Juri Buusa ja Terence Moposensi Edi Harelimana. He tekivät työtä, he tutkivat he, eh, eh, he, asioita ja saattavat hallitusta vastuuseen ja nyt heitä uhkaa 15 vuoden vankeustuomio. He, ja he, he heitä syytetään siitä, että uhkaavat valtion turvallisuutta, mutta he eh, tukevat sanan vapautta, joka, joka paljastaa ihmisoikeusloukkauksia Burundissa. Kysymykseni komissiolle on, mitä Euroopan EUn ulkosuhdehallinto tekee painostaakseen maan hallintoa vapauttamaan nämä 400 eh, eh, miljoonaa euroa EUn kehitysrahastossa miten näitä käytetään ja miten, kun vaalit pidetään toukokuussa, miten eh, eh, toimitaan, että presidentti Siisa eh, ei tuhoa loppujakin sananvapaudesta. Tämä on varmaan viimeinen puheenvuoroni niin täällä parlamentissa. On ollut on kunnia ja ilo puhua niiden puolesta, joilla tätä sana puheen oikeutta ei ole. Ja, ja jatkan työtäni ihmisoikeusloukkauksia vastaan kaikkialla maailmassa. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Balt yksi minuutti. Szanowna pani przewodnicząca. Kiitoksia rouva puhemies. Ilmaisun vapaus on erittäin tärkeä arvo. Kyseessä on ähm, arvo, joka liittyy demokratiaan, ja joka takaa totuuden esille tulon, yksilön riippumattomuuden, perusoikeuksien toteutumisen. Valitettavasti viranomaispurunnissa eivät äh, salli tätä vapautta ihmisille ja manipuloivat kansan äh, mielipidettä. Ne henkilöt, jotka pyrkivät välittämään tietoa Burundin rajojen ulkopuolelle, joutuvat kidutuiksi, välillä raiskatuiksi ja sitten heidät äh, survataan tai tuomitaan ähm, elinkautiseen oikeuksia ei Burundin hallitus kunnioita, eikä maassa ole demokratiaa. Demokratia on hyvin hauras asia. Euroopan parlamentin ja komission tulisi valvoa tilannetta Burundissa vaalien alla, ettei näitä vaaleja jälleen kerran manipuloida ja jotta ilmaisuvapaus voisi maassa vihdoinkin vallita. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Castaldo. Yksi puolitoista minuuttia. Puhemies, tämä vuosi voisi olla suurten muutosten vuosi. Burundissa meillä on 20. maaliskuuta vaalitulossa ja vuoden 2015 hirvittävien presidentinvaalien jälkeen tämä olisi mahdollisuus. Bundesissa kuitenkin on valtavia ihmisoikeusrikkomuksia. Presidentti nukun tsissa on äh, syyllistynyt äh, rikoksiin väestöään vastaan. Heitä on äh, teurastettu ähm, ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ahdisteltu. Meillä on ollut pitkällinen sarja erilaisia poliittisten opposition ja journalistien ahdisteluja. Hyvin monet aktivistit ja journalistit kärsivät ahdisteluista, pidätyksistä, jotka ovat summittaisia ja niin edespäin. Minä olen erittäin huolissani tästä kehityskulusta. Se on hyvin demokratian, sen, demokratian vastaista ja väkivaltaista. Kuinka me voimme taata sen, että vaalit voidaan järjestää reilusti, reilusti myöskin oppositiolle, kun media ei ole riippumatonta? Burundissa on erittäin kipeä poliittinen tilanne. Ähm, Una me tarvitsisimme jonkinlaisia aloitteita, äh, mutta ähm, tilanne uhkaa kaikenlaisia rauhan ja demokratian aloitteita. Ähm, kuitenkin maassa on rikottu ei vain perusoikeuksia, mutta myöskin sopimuksen vaatimuksia. Kiitoksia. Voisitteko ottaa sinisen kortin kysymyksen vastaan? Kyllä. Olkaa hyvä, Tomislav Sokov. Voitte esittää kysymyksen 30 sekuntia, olkaa hyvä. Okay. Thank you very much. Kiitos. Hyvä kollega, mainitsitte ongelmat Burundissa mutta ei tämä nyt ole ainoa maa, jossa tällaisia asioita tapahtuu, varsinkin Afrikassa. Ja me puhumme erittäin paljon näistä asioista Afrikassa. Mutta ihan rehellisesti, mitä EU voi tehdä, jotta todellakin voisimme vaikuttaa tämänkaltaisissa maissa näihin asioihin? Meillä on kehitysapua ja muuta, mutta mitä Euroopan unioni todellakin voisi tehdä ja ö, yksimielisesti ö, vaikuttaa asioihin globaalilla tasolla? Proszę odpowiedź pana posła Castaldo. Olkaa hyvä, edustaja Castaldo. Paljon kiitoksia tästä tärkeästä kysymyksestä, hyvä kollega. Vaan aluksi haluaisin sanoa, että tämä on kyllä totta. Kyseessä ei ole ainut vastaavassa tilanteessa oleva maa, mutta siksi on yhä tärkeämpää, että kotona on sopimuksen ihmisoikeuslausekkeita noudatetaan. Niitä ei ole koskaan tehokkaasti toimeenpantu ja meidän täytyy ei vain jäädyttää kehitysyhteistyörahoitustamme, mutta luoda myöskin sanktioita näihin hirmutekoihin syyllistyneille. Burundissa puhutaan piilotellusta kansanmurhasta. Siellähän on hutuja tutsi-konfliktikin vielä olemassa, kuten Ruandassa. Ja haluaisin todeta, että me pyrimme käyttämään kaikkea vipuvoimaa ja takaamaan, että Euroopan maiden suhtautumistapa on samoilla linjoilla. Emme voi taata sitä, etteivätkö jotkut maat olisi neuvotelleet nyt selkämme takana, ähm, huolimatta siitä, mikä Euroopan unionin ja sen korkean edustajan kanta on ollut asiassa. Kiitoksia paní předsedající, já jsem velmi pozorně poslouchal celou debatu. Kiitoksia Minä kuuntelin hyvin suurella keskustelua ja olen kollegoiden kanssa samaa mieltä. Burundin tilanne on todella kriittinen. Kiittäisin äh, tämän tekstin laatioita nykytilanteessa. Meillä tulee olemaan äh, tänä vuonna Ähm, sekä presidentti- että vaalit Burundissa kuuden kuukauden päästä. Ja meidän tulisi pyrkiä toimimaan äh, de- diplomatian välineitä käyttäen, mutta kuitenkin niin, että voimme taata vaalien demokraattisen sujumisen, äh, sillä mehän tiedämme, miten journalisteja maassa kohdellaan, mutta meidän pitäisi pyrkiä ennen kaikkea siihen, että että nämä vaalit olisivat mahdollisimman demokraattiset ja jos nykypresidentti ei halua enää lähteä ehdolle, meidän täytyy varmistaa se, että Burundin perustuslakia ei kuitenkaan vaalien rikota. Kiitoksia. Seuraavaksi Linnatsi yksi minuutti. Gdzie jest pan poseł?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 sananvapaudesta ja mistä tapahtuista sitä missä tahansa ympäri maailmaa. Miljoonat kansalaiset katsovat toiveikkaasti EUn suuntaan. Nämähän ovat kysymyksiä, josta meidän täytyy osoittaa, että puolustamme niitä arvoja ja ne ovat myös EUn perus arvoja ja sen vuoksi on tärkeää, että seisomme toimittajien puolelle, toimittajien, jotka rehellisellä tavalla haluavat työtään tehdä – ja se on erittäin tärkeää senkin vuoksi, että meillä on kaikkein suurin diplomaattijoukko ympäri maailmaa. Ulkosuhdehallinnon täytyy nyt voimakkaasti reagoida. Siis meillä on suurin diplomaattiverkosto ja silloin meillä on myös tiettyä painoarvoja ja meidän täytyy tehdä kaikkemme Burundin puolesta. Juan Fernando López Aguilar. Seuraavaksi Juan Fernando López Aguilar. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puhemies. Viime marraskuussa osallistuin eh, AKT-kokoukseen Ruandassa. Siellä keskusteltiin Euroopan unionin eh, ja eh, Afrikan ja Tyynemeren maiden yhteistyösopimuksesta ja kotonun sopimuksesta. Euroopan parlamentin ja komissio olivat sitä mieltä, että Ruanda, joka, joka on Burundin naapurimaa, jossa tapahtuu äh, kansanmurha 90-luvulla ja joka äh, on rikkonut ihmisoikeuslauseketta. Ja Burundi on ky- köyhimpiä maita ja 91 120 miljoonaan on tämän avun määrä noussut. Meillä on velvollisuus, kun nyt kun maassa on tulossa presidentinvaalit, paikallisvaalit ja parlamenttivaalit, että me toimimme toimittajien pidätyksiä, vankin, vangitsemisia ja katoamisia ja järjestelmällistä kidutusta vastaan. Ja meidän täytyy komission myötä tätä toteuttaa. Kiitos ja nyt sitten annan puheenvuoron eh, komission jäsen Lenarcicille. Olkaa hyvä. Arvon jäsenet, jaan teidän huolenaiheenne Burundin tilanteesta. Muistutan, että viime joulukuussa neuvosto vahvisti tarpeen ylläpitää tarvittavia toimenpiteitä kotonun sopimuksen artiklan 97 mukaisesti Burundin suuntaan. Burundin kriisin tulee pysyä korkealla kansainvälisellä eh, agendalla ja jatkamme yhteistyötä kumppaniemme kanssa YKssa, Afrikan unionissa ja muiden eh, alueellisten Afrikan järjestöjen kanssa. On merkkejä siitä, että jännitteet kiristyvät entisestään ennen tulevia vaaleja. Ihmisoikeus- ja perusvapauksia ihmisoikeuksien rikkomukset, varsinkin sananvapausrikkomukset, kokoontumisvapauden rikkomukset äh, toteutuvat ympäri koko maan. Ja sitten näiden neljän toimittajan äh, pidätys, jonka hyvin monet täällä mainitsivat. Voin vakuuttaa, että EU seuraa tätä hyvin tarkasti keskusteluissaan Burundin viranomaisten kanssa. Olemme ottaneet tämän esiin ja olemme koordinoineet asiaa samanmielisten kumppaneiden kanssa. Emme sulje silmiämme. Tutkimusvaliokunta viimeisimmässä raportissaan syyskuulta raportoi pelon ilmapiiristä niiden ihmisten joukossa, jotka eivät tue hallitsevaa puoluetta. Raportissa mainitaan myös monia ihmisoikeusrikkomuksia, osa niistä kansainvälisiä rikoksia. Me emme hyväksy sitä, että asiat vain väistämättä pahenevat. Se ei ole kenenkään intresseissä ja ennen kaikkea ei Burundin eduissa eikä Burundin kansan eduissa. Varmistan ja vahvistan, että Euroopan unioni ei aio hylätä Burundia. Kehitysyhteistyön kautta Euroopan unioni on vahvasti sitoutunut maahan. Teemme myös yhteistyötä ihmisoikeuspuolustajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja sitä kautta vahvistamme kansan kestävyyttä. Seuraavan neljän kuukauden aikana ennen vaaleja on erittäin tärkeää, että Burundi pyrkii saamaan aikaiseksi uskottavan, avoimen ja vapaan vaalitapahtuman. Ja että vietäis, saataisiin eh, lopetettua ihmisoikeusrikkomukset ja rankaisemattomuus. Ja se, että eh, kunnioitetaan Arushan eh, sopimusta, on avain tähän. Ja kehotan Burundia lähtemään tälle tielle. Ja on eri elementtejä, jotka tukevat tätä. Esimerkiksi säännöt, joita poliittiset puolueet tukisivat, samoin kuin presidentin toistuvat ilmoitukset siitä, että hän ei hae seuraavalle kaudelle. Jos eh, Burundi lähtee tälle tielle, niin se voi laskea Euroopan unionin tuen varaan. Kiitos. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Olen saanut kuusi päätöslauselmaa luonnosta. Keskustelu on päättynyt ja äänestämme päätöslauselmista tänään. Me siirrymme nyt seuraavaan asiaan esityslistallamme. Kyseessä on keskustelu Nigeriasta ja erityisesti viimeaikaisista terroriiskuista maassa. Haluaisin muistuttaa siitä, että voitte esittää kysymyksiä sinisellä kortilla ja tehdä tämän pyynnön joko sähköisesti teillä tai perinteisesti ohjeet ovat tuolla sisään tulo ovilla. Ja ensimmäisenä asetakanko yksi minuutti, olkaa hyvä. Tuokaa, ty, tuokaa tyttömme takaisin. Tämä hashtag eh, valtasi maailmaa kuusi vuotta sitten ja, py, ja siinä py, vaadittiin, että sadat kaapatut koulutytöt, jotka Boko Haram oli kaapannut, palautettaisiin. Useita satoja ei ole vieläkään saatu takaisin. Tämä on kauheaa heille ja heidän perheilleen. On helppo kuvitella tämä tuska. Nigeria on joutunut uskonnollisen väkivallan uudeksi jo aivan liian kauan. Ja, se, ja sillä, sillä on poliittista ja muuta potentiaalia, mutta tämä haihtuu ilmaan väkivallan vuoksi. Nigeriassa kuolee ihmisiä, he joutuvat väkivallan ja terrorin uhkeeksi. Miljoonat elävät pelossa, miljoonat lähtevät muualle. Euroopan täytyy tukea e, Nigerian kansalaisia ja pyrkiä tukemaan armeijan turvallisuusviranomaisten uudistusta. Meidän täytyy suojella naisia ja meidän pitää todella pitää kiinni tästä ja, ja meidän täytyy estää terrorismin leviäminen. Erik Paljon kiitoksia seuraavaksi edustaja Marko, kaksi minuuttia. Kiitos ja kiitos myös kollegoille siitä, että hyvin lyhyessä ajassa saatiin sovittua näinkin kattavasta päätöslauselmasta. Meidän täytyy kiinnittää huomiota humanitaariseen tilanteeseen. Boko Haran alusta alkaen 36 000 ihmistä on tapettu ja se on Iranin, Irakin ja Afganistanin jälkeen kolmas terrorilistalle. Ja maassa, maan sisällä on kolme miljoonaa ihmistä joutunut siirtymään. Monet ihmiset joutuvat hakemaan humanitaarista apua ja monet sanovat täällä, että Nigeriassa vainotaan kristittyjä heidän uskontonsa äh, vuoksi, mutta minusta on hyvä, että teemme meidän, esityslista, äh, meidän ähm, päätöslauselmassamme selväksi sen, että äh, kysymys ei ole ainoastaan uskonnosta, vaan kysymys on myös resurssien jakamisesta. Ja tänä päivänä esimerkiksi ilmastonmuutoskriisi tulee vaikuttamaan ja vaikuttaa jo tänään ja se vaikuttaa taloudelliseen vakauteen – terrorijärjestöt löytävät sieltä hedelmällistä maaperää, kun ihmisillä ei ole minkäännäköisiä perspektiivejä tulevaisuudelle. Ja meidän pitäisi myös tehdä selväksi se, että ehkäpä me voisimme tehdä jotain paremmin, jotta auttaisimme paikan päällä. Minulla on sellainen äh, tuntuma, että meidän kehitysapumme paikan päällä sitä hei, siinä heijastuu enemmän meidän omat intressimme, eikä niinkään Nigerian väestön intressit. Ja sen vuoksi olisi hyvä, että päätöslauselmassa sanottaisiin, että kehitysyhteistyö paikan päällä palvelisi myös köyhyyden vähentämistavoitteita eikä jotain muita etuja. Ja minusta meidän täytyisi painostaa Nigeriaa toimimaan. Alankomaalaisessa lehdissä on käsitelty tätä asiaa paljon. Minusta tämä päätöslausuma on hyvin tärkeä ja että me keskitymme siihen, miten me voimme paikan päällä auttaa ihmisiä niin, että niiden ei tarvitse paeta, eikä vain auttaa sitä, että he pystyvät pakenemaan. Paljon kiitoksia. Kiitos. Ja Herra Berg. Niin, minusta äh, tämä päätöslauselma on tärkeä, koska iskut äh, äh, kristittyjä vastaan, varsinkin 26. joulukuuta 2019 isku oli todella, todella katastrofaalinen. Kun on kysymys systemaattisesta kristittyjen murhaamisesta, niin vaikuttaa siltä, että parlamentti aina epäröi nostaa ääntään. Ja minä vetoankin teihin, että tässä yhteisessä päätöslauselmassa huomioimme ja tunnustamme nämä kauheudet kristittyjä kohtaan joulun ajan kauheista hyökkäyksistä kristittyjä kohtaan eh, islamin nimissä on asia, joka meidän täytyy tuoda esiin, eikä jättää muiden asioiden jalkoihin. Islamisten, islamistien terrori-iskut tai kristittyjen yhteisöihin on tuomittava. Toistan nämä eh, eh, ihmiset, näitä ihmisiä telotettiin vain sen vuoksi, että he ovat kristittyjä. Ja minä pidän hyvänä, että puhumme Nigerian turvallisuustilanteesta, mutta kaikkein painot, tässä tulisi painottaa ennen kaikkea hyökkäykset tai kristittyjen yhteisöihin kohdistuviin hyökkäyksiin. Zorinjo, Kiitos ja sitten seuraavaksi edustaja Sorinjo. Olkaa hyvä. There is no blue card at that point. Ai, täällä on sininen. Ei, kuka haluaisi esittää sinisen kortin, voi sen tehdä. Ki- niin, kymmenen vuotta aseellista konfliktia, islamilainen terrorismi, Boko Haram, lukemattomia kuollutta ja seitsemän miljoona elää hätätilassa eh, humanitaarisen kriisin tilanteessa ja on myöskin eh, seksuaalista väkivaltaa naisia ja tyttöjä kohtaan. koulutuksesta eh, koulutuksen pääsy on vaikeaa ja tämä kaikki pahenee tästä epäturvallisesta tilanteesta. Ja täytyy suojella kansalaisia, täytyy vakauttaa tilanne, täytyy suojella e, muslimeita ja kristittyjä. Tarvitaan e, e, syyttäjien ja poliisin toimintaa ja täytyy myöskin rangaista rikoksista ihmisyyttä vastaan. Myöskin perusterveydenhuoltoa raskaana oleville naisille ja lapsille tarvitaan. Tilanne on pahentunut paikallisväestön osalta. Meidän täytyy toimia välittömästi ja keskipitkällä aikavälillä niin, että ja näin rauhaa voidaan rakentaa ja saada aikaan yhteiskunnallista ja taloudellista vapa- vakautta. Siirtolaisvirrat maasta aiheuttavat myöskin ongelman. Me, meidän täytyy vahvistaa yhti yhteistyötä terrorismin vastaisessa työssä. Eh, kaikenlaista uskonnollista ääritoimintaa vastaan täytyy taistella Nigeriassa. Se on Nigerian prioriteetti, se on myös meidän prioriteettimme. Nigerian tilanne vaikuttaa meidänkin turvallisuuteemme. Me tiedämme, että Afrikan mantereella on suuri vaikutus muuhun maailmaan ja erityisesti EU-hun. Näin ollen meidän täytyy taistella tätä vitsausta vastaan. Urban Kiitos, edustaja Urban. Kiitos puhemies. Nigeria on suurin öljyntuottaja Afrikassa ja se on esimerkki jälleen kerran maasta, jossa on val, valtavasti eh, luonnonvaroja, mutta yli puolet ihmisistä elää köyhyydessä. Ja, ja siellä on Kaksi miljoonaa sisäistä pakolaista, naiset ja lapset, eh, kärsivät väkivallasta ja seksuaalista hyväksikäytöstä. Ja Boko Haram on vanginnut ihmisiä. Ja humanitaarista apua on pyritty kriminalisoimaan ja, eh, ja eh, terrorismin vastaisen taistelun nimissä on pyritty kriminalisoimaan kansalaisjärjestöjen, kansalaisjärjestöjen toimintaa ja tällä tavoin on myöskin hyökätty eh, kansalaisvapauksia ja ihmisoikeuksia vastaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja, ja virallisen kehitysavun neutraalius eh, on uhattuna. Meidän täytyy pyrkiä Eh, saattaa myöskin yrityksiä vastaan ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristötuhoista. Eh, me puhumme eh, New Green Dealista parlamentissa, mutta Nigerjoen suisto on maailman saastuneimpia alueita sen takia, että monikansalliset yritykset, myöskin euro- eurooppalaiset, ovat siellä toimineet. köyhyys, väkivalta, se, nämä kaikki ajavat ihmisiä ulos pakenemaan Nigeriasta. Siirtolaisvirrat eh, joutuvat eh, seksuaalisen hyväksikäytön ja orjuuden uhriksi. Siirtolaisvirrat eh, me tunnemme ne vain seuraukselta ja, ja ja turvallisuusuhkana ja näin me pystytämme muureja. Meidän täytyy pureutua syihin. Me, meidän, meidän täytyy saada aikaan johdonmukaisuutta eri politiikojen välillä ja meidän täytyy myöskin asettaa pakotteita eurooppalaisille yrityksille ja toimivat Nigeriassa ja meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään eh, näitä siirtolaisvirtoja. Ei eh, riitä, että suun, suunnetaan varoja Afrikkaan, meidän, vaan meidän on tehtävä 180 asteinen käännös politiikassa. Näin vai näin. Eh, nyt ei tyhjiä sanoja. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että meidän, eh, mitä me, me vaikuttavaa. Meidän täytyy muuttaa politiikkaa. Tarvitsee toisenlaista Afrikka-politiikkaa. Thomas Szót továbbra is Edustaja Tsekovski, olkaa hyvä. pane komissaari, zatímco jsme... Hyvä komission jäsen, eh, hyvä puhemies. Me olemme esittäneet Nigeria koskevan päätöslauselman Euroopan parlamentissa 11 teloitetun kristityn ja muiden hirmutekojen vuoksi. Aseelliset joukot eh, ovat eh, siepanneet neljä lähetyssaarnaajaa. Ja jos tämä teko lisätään muihin väkivallan tekoihin, raiskauksiin ja väestön siirtoihin ja muihin rikoksiin ihmiskuntaa vastaan, me näemme kuinka hirvittävä kuva on, mitä Nigeriassa todellakin tapahtuu kentällä. Yli 6000 kristittyä on murhattu ja heidän lisäkseen äh, muslimeja 3600 poikaa ja tyttöä on suljettu äh, vankileireille hirvittäviin olosuhteisiin kaksi miljoonaa sisäisesti painutta henkilöä. Tämä on vain pieni murunen siitä, mitä Nigeriassa tällä hetkellä tapahtuu. Sotilaalliset äh, joukot, joihin Boko Haram liittyy, ovat nykyisin kaikkein pahimpia aseellisia ryhmiä, jotka kansanmurhan kaltaisia väkivaltaisuuksia järjestävät. Niitä voidaan verrata aivan oikein natseihin tai kommunistien hirmuhallinkoon. Äh, Nigerin tapaukset ovat yhtä hirvittäviä kuin Irakin tai Afganistanin meidän täytyy olla hyvin tarkkoina tässä tilanteessa ja meidän täytyy pyrkiä löytämään siihen ratkaisuja, sillä ei ole mahdollista vain kauhistella. Meidän täytyy myöskin pyrkiä korjaamaan tilanne. Ja seuraavaksi edustaja Benian. <clears throat> Ah, thank you, Chair. Uh, Now, Nigeria has been... Kiitos puhemies. Nigeria oli hyvin lähellä jo vuosikymmenen ajan sortunutta valtiota johtuen kahden suurimman poliittisen puolueen keskinäistä riidoista. Ja sen vuoksi maa ei ole kyennyt vastaamaan todellisiin ongelmiin, joita sillä on. Huolimatta tietystä edistysaskeleista armeijassa, niin Boko Haran on pystynyt järkyttämään turvallisuustilannetta. Siellä on isketty siviilikohteisiin, itsemurhapommituksiin, ihmisiä kuolee ja Boko Haram luonnollisesti Äh, iskee myös rajan ylitse Chadiin ja Kameruniin. Vuosikymmeniä äh, vanhoja konflikteja, äh, paimentolais heimojen välillä on heikentänyt entisestään turvallisuustilannetta. Naiset ja lapset ovat tässä kaikkein haavoittuvimmassa, asiassa, as, haavoittuvimmassa asemassa ja lapsia hyvin usein rekrytoidaan sekä äh, sotilaallisiin joukkoihin että itsemurhapommittajiksi ja sen vuoksi monet joutuvat maan sisällä myös siirtymään. Kansalaisyhteiskunta on yrittänyt vastistaa mielivaltaisia pidätyksiä, kidutusten ja muuta, mutta Nigerian viranomaisten itse pitäisi taata ihmisoikeuksien kunnioittamisen maassa ja johtaa tätä taistoa. Presidentti Harari valittiin uudelleen 2019 hänen lupauksillaan siitä, että hän taistelee esimerkiksi Boko Haramia vastaan. Ja nyt on korkea aika, että hallituksen kaikki panostukset keskittyvät tämän lupauksen pitämiseen ja että olisi kunnollinen strategia. Sitä on kehitelty, mutta sitä ei ole täytäntyynpantoa. Ulkosuhdehallinto ja jäsenvaltiot, niiden on kaikkien autettava teknisen avun muodossa. Tällä tavalla me voisimme vakaasti tukea Nigerian pyrkimyksiä taistella terroria vastaan. Kiitokset ja sitten poliittiset ryhmät. Seuraavaksi puheenvuoro EPP nimissä edustaja Sovko. Ja mitä tulee sinisiin kortteihin, teillä on mahdollisuus käyttää sinisiä kortteja minuutteja ryhmän puhujan jälkeen. Kiitos. Nigeriassa on 80 miljoonaa kristittyä ja se on noin puolet maan maan väestöstä ja pohjoisen muslimi- ja eteläisen kristityn alueen välinen konflikti on pahentunut. E, Boko Haram ja, ja Länsi-Afrikan provinssin islamilainen valtio ovat terrorisoineet ja, ja ja he ovat iskeneet sotilaskoulutuspaikkoihin, eh, uskonnollisiin kouluihin ja 6000 kristittyä on murhattu vuoden 2015 jälkeen näiden terroristien toimesta. Ja 8. tammikuuta muslimit eh, terroristit hyökkäsivät keski, keski Keski-Nigeriassa kristittyöenemmistöiseen kylään ja tappasi, tappoi 13 kristittyä Eh, kristittyä ja muitakin hyökkäyksiä kristittyjä vastaan on tapahtunut ja, ja, eh, läns, ja ekovas eh, on su, suunnittu, syyllistynyt, tunnustanut syyllistyneensä näihin ja, ja hallitus on ilmoittanut toimia ja, ja, ja on tuominut tämän terroris, terroris, iskut, mutta eh, kuitenkin Nigerian turvallisjoukot eh, usein unohtavat syyttää kristittyihin suun, suun, eh, suuntautuneet iskut. On aika, että kansainvälinen yhteiskunta tunnustaa kristittyjen vainon kaikkialla maailmassa ja Afrik, Afrikka on uskonnollinen eh, maanosa ja ennakkoluulot muita uskontoja kohtaan usein eh, synnyttävät väkivaltaa ja, eh, ja tämä johtaa siihen, että uskonnollisia vähemmistöjä vainotaan. EU tulee diplomaattisuhteissaan kolmansien maiden suhteissaan tätä korostamaan. Muslimi marttyyri sai Saharov-palkinnon kuukausi sitten ja tällainen Eh, symboli eh, osoittaa eh, eh, väärään suuntaan ja niin meidän pitäisi tunnustaa rikokset sellaisena kuin ne ovat. Ja sitten eh, Marina. Paljon kiitoksia. Nigeria on Afrikan väkirikkain maa. Sillä on yli 200 miljoonaa asiakasta ja asukasta ja vuonna 2050 yli 500 miljoonaa arvioiden mukaan. Ja se on Afrikan jättiläisiä taloudellisestikin. Nigeriassa on paljon jännitteitä. Siitä ollaan jo puhuttu. Boko Haram toimii itäosissa ja meillä on terroriryhmiä. Kymmenen vuosien aikana meillä on ollut tuhansia surmattuja, mutta myöskin miljoonia sisäisesti siirtyneitä. Paimentolaiset ja maanviljelijät ovat näiden konfliktien välissä. Nämä eivät ole uskonnollisia vaan ilmastonmuutokseen liittyviä konflikteja. Siellä joudutaan siirtymään eri alueille ilmastonmuutoksen vuoksi. Myöskin Libyan konflikti ja sieltä virtaavat aseet ovat vaikuttaneet Sahelin Nigerin tilanteeseen. Meidän täytyy ryhtyä toimiin. Ensinnäkin meidän täytyy toi, tukea Libyan ratkaisun löytämistä ja aseviennin kieltoa koko alueelle. Nigerian luonnonvarat, öljy, metalli ja maakaasu tekisivät maalle mahdolliseksi kehittyä. Tässä muistan Shellin tilanteesta se on saanut kritiikkiä osakseen, sillä se on aiheuttanut alueella pahaa saastumista esimerkiksi. Meillä on myöskin kymmeniä tuhansia henkilöitä, jotka ovat alueella tämän epätasapainoisen tilanteen uhreja. Siellä tapahtuu asekauppaa, prostituutiota, tähän maailmanlaatuinen laajuinen verkosto vaikuttaa, se tekee äm, rikollisuuden ikävässä mahdolliseksi. Meidän täytyy myöskin pohtia sitä, että maa voisi olla osa strategista kumppanuuttamme, sillä tasapaino on elintärkeä äh, Kamerunin, Chadin äh, alueella. Nehän ovat äh, neljän tuhannen kilometrin alueen, laajuinen alue. Nigerian täytyisi näistä syistä olla meidän kumppanimme, joka on hyvin tärkeä. Kiitokset. Sitten eh, Rodriguez Ramos, olkaa hyvä. Ei. Kiitoksia puhemies. Nigeria on maailman kolmanneksi eniten terrorismista kärsivä maa Irakin ja Afganistanin jälkeen. Kymmenen vuotta Boko Haramin väkivaltaa ja tilanne on pahentunut konfliktin myötä etnisten ryhmien, uskonnollisten ryhmien välillä ja, ja myöskin luon, paimentolaisten ja maanviljelijöiden välillä kilpailla luonnonvaroista. Tämä tilanne Nigeriassa eh, pahenee lasten ja naisten osalta, jotka ovat eh, syrjintä ja väkivalta, eh, sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot uhkaavat heitä ja E, meidän täytyy erityisesti puhua lapsista, jotka elävät e, dramaattisessa tilanteessa. Heitä e, otetaan terroristijärjestöjen käyttöön hyöte, pommihyökkäyksiin ja myöskin terrorismi sai aina syytetä ja, ja lapsia on myöskin pidätetty ja, ja halli, hallitus on hal, e, ja heitä pidetään sotilaallisissa pidätyskeskuksissa ja e, pitää vaatia, että viranomaiset ottavat heidät siviili, e, siviilivankiloihin ja täytyisi keskittyä erityisesti siviiliväestön suojeluun ja kansainvälinen yhteisö ja erityisesti komissio ja Euroopan unioni, sen täytyy jatkaa teknistä tukea ja jatkaa kaikkia toimia rauhan rakentamiseksi Nigeriassa. Kiitos kollega Langensiipen ja en näe täältä, joten seuraavaksi edustaja Tsekardi. Beér a terembe, akkor természetesen őt is megilleti, ahol... Ah, ja mikäli Langensiiven tulee, niin hän saa sitten puhua hieman myöhemmin. Tsekadi, olkaa hyvä. generaali. Äh, kiitoksia puhemies. Yleinen välinpitämättömyys Nigerian suhteen äh, on vallalla, vaikka siellä tuhansia kristittyjä on julmasti surmattu. Islamilaiset ovat heitä surmanneet äh, meillä on Nigeriassa jihadisteja, tähän sulistuvat Boko Haram jihadistiryhmä on julkaissut videon, jossa 11 kristittyä vankia surmataan julmasti. Tällainen julmuus tapahtui joulupäivänä. Tämä on todellakin haaste lännen kristikunnalle ainakin 30 000 siviiliä on surmattu ja joutunut pakenemaan vuoden 2019 aikana huolimatta rauhansopimuksista. Mitään ei ole tapahtunut tämän barbarisuuden päättämiseksi. Meillä on jatkuvasti virattomia uhreja, joiden ainut rikos on olla kristittyjä. Kyseessä ei ole vain Boko Haram-liike Keski-Nigeriassa viime vuosina. Fulani-joukkojen kaltaiset ääriryhmät ovat surmanneet siviilejä. Nigeriassa. Tällainen pitkällinen verenvuorotus pitäisi saada nyt nopeasti loppumaan. Eurooppalaisten pitäisi puolustaa Nigeriassa asuvia kristittyjä. Tämä tarkoittaisi sitä, että me länsi maista kristikuntaa puolustamme. Sitten edustaja Czarnecki, olkaa hyvä. pani przewodnicząca! panie komisarzu! E, nigeria to kraj o wielkiej historii. Kiitoksia rouvan puhemies. Me keskustelemme historiasta, joka on hyvin äh, pitkä. Jo ainakin 2000 vuotta sitten alueella tehtiin erittäin hienoja metallitöitä ja terrakotta veistoksia. Mutta maa on kuitenkin Boko Harmen maa mitä nyt siellä tapahtuu, mikä on tämän maan kuva. Tuhansia kristittyjä on murhattu. Minun mielestäni meidän roolimme tällä hetkellä on se, että meidän täytyy olla erityisen tiukkoina. Emme voi vaan jäädä kädet ristissä katsomaan, kun terroristit murhaavat kristittyjä eikä vain kristittyjä. Meidän velvollisuutemme on puhua suoraan ja vaatia taistelua terroristeja vastaan Nigeriassa. hozzászólás. Kiitos. Ja näin olemme käyneet äh, ryhmien puhujat ja nyt sitten yksittäiset puheenvuorot. Ja nyt teillä on mahdollisuus äh, esittää sinisen kortin kysymyksiä. Voitte esittää pyynnön sekä äh, sähköisesti että perinteisellä tavalla. Ensin puheenvuoro edustaja Van Daalen EPP. Puhemies, Euroopan unionin täytyy nyt vetää äh, tämä raja. Tilanne, äh, kristittyjen tilanne Nigeriassa ei ole hyväksyttävä ja korkean edustajan täytyy nyt tehdä selväksi äh, hallitukselle, että näin ei voi jatkua. Ei enää sanoja, vaan tekoja. Nyt on korkea aika esimerkiksi jäädyttää kaikki kauppa Nigerian kanssa niin kauan, kun hallitus ei suojele kristittyjä eikä puutu Boko Haramin toimintaan. Eurooppalaisen, eurooppalaiset yritykset täytyy myös, niitä täytyy katsoa, eivät he saa tavallaan tienata sillä, että maassa on korruptiota. Nyt kauniiden sanojen aika on ohitse. Nigerian kristityt ovat olleet äh, ongelmissa koko ajan. Me muistamme kaikki nämä 270 kristittyä tyttöä, jotka 2014 Boko Haram kidnappi ja 112 heistä ei vielä ole palannut. Ja ne tytöt, jotka tulevat takaisin, heidät oli raiskattu ja he olivat traumatisoituneita. Boko Haramin rikokset ovat jatkuneet jo vuosia ja kristittyjä kidnappataan säännöllisesti. Nigerialainen piispa Bohua sanoi viime viikolla, että ainoa ero hallituksen ja Boko Haramin välillä on se, että Boko Haramilla on pommi. Todella tiukka kommentti tältä piispalta. Pääministeri sanoi 2015, että hän puuttuisi Boko Haramin terrorismiin. Ne olivat kovia sanoja. Nyt Euroopan unionin täytyy nousta tätä epäoikeudetta mukaan. Ja nyt kaikki, pelit, äh, kaikki peliin niin, että puututaan Boko Haramiin. Ja auttakaa Nigeriaa siinä. Kiitos. Kiitokset edustaja Van Dalen. Täällä on sinisen kortin pyyntö. Teille, herra Sokol haluaisi esittää teille sinisen kortin kysymyksen. Hyväksyttekö te sen? Hyvä, hyväksytte. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvä puhemies. Hyvä kollega. Kristityt ovat se ryhmä, jota vainotaan eniten maailmassa. Siihen ei oteta huomiota Euroopan unionissa erityisesti. Miksi näin on? Miksi näistä vainoista ei yleensä puhuta? Miksi yleensä puhutaan muiden poliittisten ryhmien vainoamisesta ja mitä me voisimme mielestäni tässä yhteydessä tehdä? Kiitos. Voorzitter, ik ben het helemaal met de collega eens. Olen kollegan kanssa täysin samaa mieltä. Meidän täytyy kiinnittää, me olemme kiinnittäneet liian vähän huomiota kristittyjen tilanteeseen Nigeriassa. Siksi tällainen keskustelu on tärkeää. Ja kollegalle haluaisin vielä sanoa, että interryhmässä, jossa käsitellään uskontokysymyksiä, on nyt perustettu uudelleen. Itse olin interryhmässä ja tämä teema tulee olemaan erittäin tärkeä interryhmän esityslistalla, eli kristittyjen vainoaminen muun muassa Nigeriassa. Meidän pitää jatkaa tätä keskustelua. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Kiitos. Jos laittaisitte taas kuulokkeet ne sosiaalisten demokraattien ryhmästä myöskin edustaja Areena haluaa esittää kysymyksen käytäen siis korttia. Hyväksyttekö tämän? Olkaa hyvä, edustaja Areena. mikrofoni. Mikrofoni. Panin merkille sen, että haluatte pyytää, että yritykset käyttäytyvät tavalla, jolla kunnioitetaan kansalaisia. Mutta teidän ryhmänne kansanpuolue systemaattisesti äänestää aina vastaan, kun kyse on toimista, jotka liittyvät yritysvastuuseen eurooppalaisissa yrityksissä, jotka toimivat esimerkiksi Nigeriassa tai konfliktimaissa. Eli tarkoittaako tämä, että teidän ryhmänne tästä lähtien äänestää sitten sellaisten edustusten puolesta, jotka liittyvät yritysten vastuuseen, jotka, liittyvät, jotka toimivat näissä kyseisissä maissa? 30 30 sekuntia, olkaa hyvä. Kollega on aivan oikeassa, kun puhumme ihmisoikeuksista ja uskonnonvapaudesta pitää myöskin puuttua niihin maihin, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia, uskonnon vapautta. Nigeria, Saudi-Arabia, Intia, näitä maita on useita. Se työ, jota te ja ryhmänne tekevät, on työtä, jota minä aion myös tehdä, jotta lopulta ihmisoikeuksien ja uskonnon vapauden osalta todella toimitaan sen mukaan, mitä haluamme tehdä, mitä sanomme. Tehdään tätä työtä yhdessä. Seuraavaksi Edustaja Jones sd ryhmästä Thank you. Thank you very much. Kiitos. Me tuomitsemme kaikki terroristiskut tapahtuvat ne missä tahansa, mutta etenkin myös tämän, mikä on tapahtunut Nigeriassa. Ihmisoikeusrikkomukset naisia ja lapsia kohtaan ovat kaikkein jatkuvimpia maailmassa. Ne ovat, naisen lapset ovat niitä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia. Heihin kohdistetaan iskuja usein. He ovat aina eturintamassa menetä kaikkemme suojellaksemme heitä kautta maailman, etenkin Nigeriassa. Olemme nähneet monia tyttöjä myytävän eräitä vuosia sitten ja ereitä edelleenkin on kadoksissa. Monikansallinen yhteinen task force, sen täytyy edetä asiassa, sen täytyy tehdä työnsä myös yhdessä Afrikan unionin kanssa, minun mielestäni ja muiden toimijoiden kanssa, jotka Afrikan maanosassa toimivat. Haluan vain sanoa, kun nyt puhun viimeistä kertaa Euroopan parlamentissa Strasbourgissa, että haluan kiittää jokaista henkilöä, joka on edustanut Walesia myönteisesti täällä kaikkina niinä vuosina, jolloin Euroopan parlamentti valittiin suorilla vaaleilla. Haluan kiittää entisiä ja nykyisiä jäseniä kaikista työstä, jota on tehty Walesin ihmisten ja Iso-Britannian ihmisten hyväksi. Ja haluan kiittää kaikkia Euroopan myönteisiä ryhmiä Walesissa ja kaikkialla yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat nyt joutuneet kohtamaan tämän hirvittävän kansanäänestystuloksen. Jatkakaa hyvää työtä Euroopan parlamentin jäsenet, te olette fantastisia kollegoja. Kiitoksia kovasti ja rohkeutta. And we would like to... Haluaisimme kiittää teitä. Seuraava puhuja on Uusiutuva Eurooppa-ryhmästä edustaja Haranzova. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Boko Haram on terrorisoinut Nigeriaa jo yli vuosikymmenen. Yli 60, 36 000 ihmistä on surmattu ja Boko Haramin ja muiden terroristiryhmien voima on vain lisääntynyt. Nämä ryhmät ovat jo huolestuttavia, mutta Nigeriassa on eettistä, uskonnollista ja eri väestönosien välistä väkivaltaa. Ja näistä rikoksista ei koidu mitään seuraamuksia. Tuhannet nigerialaiset pakenevat kodeistaan ja tarvitsevat apua – mutta turvallisuusriskit ovat johtaneet siihen, että humanitaarisen avun organisaatiot ovat lähteneet maasta. Nigerian hallituksen täytyy nyt hoitaa tehtävänsä ja sen tulee taata kansalaisten oikeudet ja turvallisuus ja sen pitää ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta. Tilanne on jo epävakaa, joten hallituksen pitää myöskin vähentää uskonnollisia ja eri yhteisöjen välisiä paineita. Terrorismihan ei tunne mitään rajoja. EUn ja kansainvälisen yhteisön täytyy edelleen tehdä kaikkensa tukeakseen terrorismin torjuntaa Nigeriassa ja koko tällä alueella. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Bilde ID-ryhmästä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puhemies. Islamismin lisääntyminen Länsi-Afrikassa, Nigeriassa ilmeisesti on nyt kohonnut pahimpaan pihteeseensä. Siellä on summittaisia teloituksia, erityisesti joulupäivänä. Ja kuka nyt voisi sanoa, että us ei olisi kaikkein painotuin Afrikassa ja koko maailmassa? Kansainvälinen yhteisö ei puutu asiaan Sahelin alueella ainoastaan Ranska – taistelee terrorismia vastaan 000 kilometrin alueella. Ja länsimaat ilmeisesti nauttivat siitä, kun he heittelevät kapuloita rattaisin Afrikan valtioissa, kun ne yrittävät torjua terrorismia. Nyt on ryhdytty toimiin tiettyjä kansalaisjärjestöjä vastaan. Ja meillä on paljon esimerkkejä siitä, että on salaliittoja ja on soluttauduttu näihin liikkeisiin. Eli nyt meidän täytyy toimia yhtenäisesti, koska ainoastaan yhteistyöllä tämä taistelu voidaan voittaa. Seuraava puhuja on edustaja Bielan ECR-ryhmästä. E, Kiitos paljon, puhemies. Nigeria on suuri valtio, 100 miljoonaa kansalaista ja potentiaalisesti kyseessä on hyvin rikaskin maa, koska siellä on paljon luonnon resursseja, kuten esimerkiksi öljyä. Kuitenkin konfliktit ja korruptio ovat haitaneet tämän maan kehitystä ja johtanut siihen, että ei päästä hyödyntämään – näitä rikkauksia. 88 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä. Kuitenkin terrorismi on pahin ongelma. Maailmanlaajuisen terrorismiindeksin mukaan tämä on kolmanneksi pahin maa Afganistanin ja Irakin jälkeen. Ja kristityt ovat kaikkein vainotuin ryhmä maassa. 20 000 ihmistä on menettänyt henkensä uskonsa takia. Pakolaisia on paljon me vetoamme presidenttiin, joka on nyt vallassa, että hän suojelisi kansalaisiaan. Kiitos. Laittaa sittenko kuulokkeet korville? Täällä on siniksen kortin pyyntö teille. Zontsa, edustaja Zontsalta, hyväksyttekö sen? Edustaja Zonsa, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos. Minä kuuntelin suurella mielenkiinnolla tätä, olen kuullut suurella mielenkiinnolla tätä keskustelua. Minusta on erittäin välttämätöntä käydä tätä keskustelua. Tämä on tärkeää. EUlla täytyy olla yksiselitteinen kanta, kun ajatellaan niitä draamoja ja tragedioita, joita Afrikassa tapahtuu, etenkin Nigeriassa. Kristittyjen vaino on mainittu ja minulla on kysymys teille – näettekö mitään mahdollisuutta avata keskustelua täällä parlamentissa tästä tilanteesta yleisesti, joka koskisi kristityä samaa maailmassa? Ja nyt tämä on mielipide. Tätä ehkä voitaisiin käyttää menettelyssä puhuja listaa paremmin, mutta nyt edustaja Bielanilla on aikaa vastata 30 sekuntia. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. Minä olen edustaja Röntsen kanssa samaa mieltä. Kristityt on vainotuin uskonnon ryhmä maailmassa tänä hetkellä, mutta tänään keskustelemme Nigeriasta. Lokakuussa keskustelimme Egyptistä, joka on myös maa, jossa kristittyjä vainotaan tälläkin hetkellä – Kyllä, kuten edellisellä kaudella, nytkin pitäisi käydä keskustelua yleisesti kristittyjen tilanteesta maailmassa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bellamy Euroopan kansanpuolueesta. Madame la présidente. Kiitos puhemies. 25. joulukuuta eli joulupäivänä 11 kristittyä mestattiin ja tammikuussa kahdeksan henkeä kaapattiin edelleen Nigeriassa olivat 18-23-vuotiaita ja samana päivänä 13 henkeä kuoli, kun hyökättiin kristittyjen kylään. Ja 35 000 ihmistä ovat joutuneet suoraan jihadismin ja Boko Haramin uhreiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana Nigeriassa. Ja tähän on kolme syytä. Ensinnäkin nämä konfliktit, joita on maassa, ja kukaan ei halua nähdä, että näiden etnisten sotien takana on islamismia, joka koko maailmassa pyrkii jakamaan ja tappamaan ihmisiä. Ja sitten toiseksi, Nigerin hallitus on ollut passiivinen ja joskus jopa rikoskumppanina tiettyjen turvallisuusjoukkojen kanssa. Ja meidän täytyy vaatia, että hallitus kantaa vastuunsa, koska se, sen pitää taata vähemmistöjen oikeudet. Ja kolmas syy on meidän oma haurautemme. Tässä maassa ja muuallakin Afrikassa Yhdysvallat on vetäytymässä pois. Eurooppa on hyvin pienessä roolissa. Ja kun me jätämme sinne tyhjön, niin muut täyttävät sen. Kiina tietysti, mutta myöskin Turkki, Katar, kaikki nämä maat, joilla on talousetuja, mutta epäilemästä myöskin ideologisia tavoitteita näillä alueilla. Ja ne haurastuttavat niitä entisestään. Euroopan pitää olla paikalla ja meidän pitää varmistaa, että vähemmistöjen oikeuksia, erityisesti kristittyjen oikeuksia, kunnioitetaan. He tarvitsevat meidän suojelustamme ja jotta voidaan taata tasapaino tällä alueella, Nigerian hallituksen on kannettava vastuunsa. Euroopan täytyy toimia nyt Nigeriassa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Chuhodaru SD-ryhmästä. minat. Kiitos paljon, puhemies. Tilanne on todella vaikea, vaarallinen. Tuhannet ihmiset menettävät henkensä. Jokainen menetetty henki on tietenkin tragedia. Minä olen sitä mieltä, että me emme ole toimineet riittävän tehokkaasti Nigerian osalta, mikä olisi ollut tarpeen. Minä aion äänestää tämän päätöslauselman puolesta hyvin päättäväisesti. Meidän täytyy ajatella geopoliittista tilannetta tuolla alueella. Tekopyhyyttä on paljon. Toisaalta sanomme, että on toimittava Nigeriaa. Toisaalta toimitetaan sinne aseita – ja sitten on ajateltava vielä Ebola-kriisiä. Lähetämme vapaaehtoisia myös omasta maastani, jotka auttavat siellä. Paljon on vielä tehtävää. Kiitos seuraavaksi edustaja Sardone IAD-ryhmästä. Joka päivä maailmassa 12 kristittyä kuolee. He kuolevat, kun he ovat töissä tai kirkossa tai koulussa, lasten tarhoissa tai kun he ovat pyhinvaelluksessa. Naisia siepataan ja raiskataan, lapsia kidutetaan. Nigeriassa tappaminen kristityn osalta on päivittäistä. 12 000 kristittyä on tapettu, 13 000 kirkkoa on tuhottu. Ja viime vuoden lopussa terroristit mestasivat 11 kristittyä. Erityisesti Pohjois-Nigeriassa kristittyjä vainotaan ja he eivät saa edes käydä välttämättä koulussa. Mutta Eurooppa ei tee tässä tilanteessa mitään. Se ei ole mitenkään luvannut suojelua näille henkilöille. Kuten Oriana Fallaci sanoi, länsimaiden pitää nyt herätä. Kristittyjä vainotaan ja he pyytävät apua. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Fidanza ECR-ryhmästä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. 11 kristittyjä ammuttu ja mestattu joulupäivänä ja monia muita surmattu. Todellinen verinen joulu Nigeriassa. Boko Haram on syyllistynyt näihin ja ISWAPin kanssa he edustavat islamilaista valtiota. Tämä tilanne on pahentunut nyt vuorin presidenttiyden aikana lupauksista huolimatta. Kristittyjä syrjitään Nigeriassa kouluissa esimerkiksi ja vuonna 2018 ainakin yli 100 000 ihmistä joutui lähtemään kodeistaan islamismin takia. Heitä syrjitään uskonnon takia ja mehän tänään äänestämme päätöslauselmasta. Ja jos emme tee mitään, niin kristityt katoavat tältä alueelta. Meillä on tarkistuksia, jotka liittyvät kristittyihin, mutta parlamentti on ne torjunut. Jos haluamme konkreettisesti toimia, ennen kaikkea meidän täytyy tunnustaa, ketkä nyt ovat näitä, nämä uhrit ja meidän täytyy yhdistää yhteistyöpolitiikka Nigeriassa terrorismin torjuntaan ja islamismin torjuntaan. Sokol. Seuraava on edustaja Sokol Euroopan kansanpuolueryhmästä. Kiitos, puhemies. Kristityt ovat kaikkein vainotuin uskonnollinen yhteisö tämän päivän maailmassa. Tämä ei ole mikään minun henkilökohtainen vaikutelmani, vaan fakta. Vain muutama luku. Vuonna 2018 yli 400 000 kristittyä surmattiin kautta maailman ja yli 245 000 kristittyä joutui tuomioistuimeen vain siksi, että he olivat kristittyjä yksi yhdeksästä kristitystä maailmasta. Tämä on jotakin, mitä täytyisi todella miettiä. Näkemykset lännessä tiedotusvälineissä ovat täysin päinvastaisia. Nigeriassa tilanne on erityisesti noussut esille viime vuonna 13 350 murhattiin ja viimeisen viiden vuoden aikana 6000 kristittyä. Lukuisat tuhannet kristot ovat siis murhien kohteena Nigeriassa vain siksi, että he olivat kristittyjä. On sanottava suoraan, että tämä ei ole mikään idän ja lännen välinen konflikti. Tämä on vainoa, joka kohdistuu kristittyihin, joka on lähes kansanmurhaan verrattavissa. Kristityltä viedään heidän omaisuutensa, heitä raiskataan, heitä vastaan nostetaan syytteitä. Kysymys on todellakin järjestelmisestä kristittyä vastaan syytestä Nigeriassa kristityt ovat 50 prosenttia väestöstä, heitä on yli 80 miljoonaa. Ajatelkaapa, miltä tuntuu olla maassa, jossa kristityt ovat todella vähemmistö. EU pitää ottaa selkeä kanta kristittyjen vainoon Nigeriassa ja muissa maissa, ja me tarvitsemme keskustelua tässä parlamentissa kristittyjen vainosta maailmassa. Meidän täytyy puhua asiasta selvästi, koska tämä on ongelma, johon Euroopan unionin on puututtava. Kiitos seuraava puhuja on edustaja Tovalieri ID-ryhmästä. Kun ajatellaan kristittyjä Nigeriassa, niin heitä on runsaasti tapettu. Viimeisen vuoden aikana islamistit ovat tappaneet yli tuhat kristittyä, ja tässä mukana on ollut myöskin armeija, jolla on myöskin verta käsissään. Ja jouluna tehtiin massamurha, 11 kristittyä tapettiin ja tämä laitettiin myöskin internettiin. Ja neljä seminaarin osallistujaa kaapattiin alueella, jolla vallitsee vielä sharia-laki. Nigeriasta saattaa tulla uusi Ruanda tai Darfur. Jihadistit ovat nyt tehneet 30 000 uhria ja 30 miljoonaa on joutunut lähtemään kotialueeltaan vuodesta 2017 lähtien 1,3 miljoonaa ihmistä on lähtenyt maasta. Eurooppa ei ole ottanut perussopimuksensa sanoja, jotka liittyvät kristinuskoon ja islamistit ovat, eivät ole vaara pelkästään kristityille tai Nigeriassa, vaan myöskin eurooppalaisille nuorille ja lapsillemme. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Räyssen ECR-ryhmästä. Puhemies, tuhansia kuolleita miljoonia ovat joutuneet lähtemään kodeistaan poltettuja kirkkoja, jätettyjä taloja. Tällainen on tilanne, kun Nigeriassa on ollut väkivaltaa kymmenen vuoden ajan. Vastakkaisuus kristillisen etelän ja islamilaisen pohjoisen välillä on kiristynyt radikaalin Boko Haramin ja ISN takia. Konflikti on ollut pitkään olemassa, mutta nyt se on tiivistynyt vielä. Ja se, miten julmia nämä iskut ovat olleet, osoittavat, että tässä konfliktissa on kyse myös uskonnollisesta kysymyksestä. Oli miten oli, tässä konfliktissa yhä useammat ovat joutuneet luopumaan taloistaan, ihmisarvoistaan, arkesta elämästään. Nigerian hallituksen toimia on jääty odottamaan. Siksi haluamme kiinnittää huomion tähän päätöslausemaan. Kysymys kuuluu, mihin konkreettisiin askeleisiin Euroopan unioni lähti, että voidaan taistella Nigerian väkivaltaisuuksia vastaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Ben Humea Euroopan ryhmästä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Tämä keskustelu, jota nyt käydään, liittyy dramaattisiin tapahtumiin Nigeriassa joulupäivänä. Silloin kylmäverisesti murhattiin kristittyjä vain siksi, että he harjoittivat uskontoaan. Tänään käymme tätä keskustelua, koska tapahtui tämä hirvittävä hyökkäys kristittyjä vastaan Nigeriassa. Tämä ei ole mikään yksittäistapaus. Näitä hyökkäyksiä tapahtuu jatkuvasti, eivätkä viranomaiset Nigeriassa tee asialle mitään. Eli pari lukua. Vuodesta 2015 lähtien yli 6 000 kristittyä on kuollut jihadistiterrorismin takia Nigeriassa. Tietysti Nigeriassa on muitakin dramaattisia tilanteita ja Boko Haram murhaa muslimeita ja juutalaisia, mutta tässä päätöslauselmassa puhutaan draamasta, joka liittyy kristittyjen vainoamiseen maailmassa. Ja meidän pitää kiinnittää tähän huomiota. Kun tästä päätöslauselmasta neuvoteltiin, silloin haluttiin poistaa tämä sana kristitty tästä päätöslauselmasta sen sijaan, että puhutaan siitä, mitä on tapahtunut. Edellisessä täysistunnossa puhuttiin Burkina Fason hyökkäyksistä ja nyt sitten puhutaan Nigerian tapahtumista. Ja tietysti haluan osoittaa surun valitteluni uhrien omaisille. Mutta haluaisin vielä muistuttaa teille parista luvusta, jotta ymmärrämme, että kyse on todellisesta kristittyjen vainosta maailmassa. Ja EU ei voi olla toimimatta näissä asioissa. Kyse on nyt länsimaisista arvoista, juutalaiskristityistä arvoista, joiden pohjalle Eurooppa-projekti on rakennettu. Eli vuonna 2020 4305 kristittyä on surmattu Open Doors-järjestön mukaan. Me emme voi olla tekemättä mitään. Meidän täytyy toimia ja meidän täytyy suojella EUn juutalaiskristittyjä arvoja, joiden pohjalle tämä EU on rakennettu. Kiitos. Kiitos seuraava puheenjohtaja. Procaccini ECR-ryhmästä. Just a second. Hetkinen. Täällä oli sinisen kortin pyyntö. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Benhumea, kollega Tomaceta? Tomas, olkaa hyvä doamnă președintă de ședință kollega noastră a prezentat. Kiitos paljon puhemies. Kollega mainitsi järkyttäviä lukuja ja on aivan oikein, että tästä aiheesta on keskusteltava, koska kristittyjä vainotaan. Ja on todella järkyttävää, että tällaisia iskuja tapahtuu jopa jouluaattona. Euroopan unionin on toimittava päättäväisesti, mutta mitä se tarkoittaa, että Euroopan unionin on toimittava tässä suojellakseen vainolta kristittyjä? Jassu. Puheenvuoron saa nyt edustaja Humea. Kiitos puhemies. Kuten kollegat ovat jo todenneet, me emme voi nyt paita tätä todellisuutta, kun ajatellaan tilanteita Afrikassa. Meidän täytyy vaatia, että tässä tapauksessa Nigerian viranomaiset suojelevat kristittyjä ja ryhtyvät toimiin, ja he eivät voi pyöritellä peukaloitaan niin kuin ikävä kyllä nyt on tapahtunut, ja olemme nähneet, miten turvallisuusjoukot ja armeija eivät suojele heitä, ja meidän pitää vaatia näitä toimia. Kiitos. Kiitos edustaja Procaccini, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Me äänestämme sen puolesta, että tuomitsemme kristittyjen vainon Nigeriassa – ja ainakin tästä nyt puhutaan, mutta me emme voi unohtaa sitä, miten tässä päätöslauselmassa on poistettu sana kristitty, kun ajatellaan näitä naisia ja miehiä, joita päivittäin kidutetaan, nöyrytetään ja tapetaan Nigeriassa. Erityisesti jouluna. Seasons Greetings, niin kuin nyt tähän on kirjattu tekopyhästi. Open Doors-kansalaisjärjestö on nyt todennut, että hyökkäykset kristittyjä vastaan ovat nousseet jo valtavin lukemiin ja lähes 3000 ihmistä on surmattu. Eli yhdessä vuodessa on tapettu enemmän ihmisiä kuin mitä kuoli vuonna 2001 jokin terroristi-iskuissa. Ja kun ajatellaan tätä tilannetta, Niger, Nigeria on yksi pahimmista maista, kun ajatellaan tällaisia tapahtumia. Kiitos. Viimeinen puhuja on edustaja Hetman Euroopan kansanpuolueesta. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset herrat, tilanne Nigeriassa on erittäin vaikea. Vuodesta 2015 Boko Haram ja muut terroriryhmät ovat surmanneet yli 6000 kristittyä. Olemme kohtanneet huomattavan uhkan ja on erittäin tärkeää, että puhemies tuomitsee nämä iskut ja haluaa toimia rauhan ja sovinnon hyväksi yhteiskunnassa. Totta kai täytyy varmistaa turvallisuus kansalaisille ja meidän tulisi liittyä siihen, että vetoaisemme sen puolesta, että uhrit saisivat oikeutta. Tämän pitää tapahtua kuitenkin oikeusjärjestelmän puitteissa ketään ei voida pidättää mielivaltaisesti, etenkään lapsia. Ketään ei voida pidättää hyvin nöyryyttäviin olosuhteisiin, kuten Human Rights Watch on hälyttävästi ilmoittanut. Tämä on siis Nigerian perustuslain vastaista ja myöskin ihmisoikeuksien yleismaailmisen julistuksen vastaista. Armeijan toimet eivät riitä tilanteen muuttamiseksi. Meidän täytyy toimia radikaalistumista vastaan. Meidän täytyy puuttua ydinsyihin ja saada aikaan vuoropuhelua, edistää ilmaisun vapautta ja uskonnonvapautta ja pyrkiä vähentämään köyhyyttä. Tämä on tulosta myös suuresta humanitaarisesta kriisistä. Puolet väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Humanitaarisen avun pitäisi olla ensisijaista mutta ihmiset, jotka tätä apua tarjoavat vapaaehtoisesti, ovat hyökkäyksien kohteena yhä useammin. Suojelua tulisi myöskin tarjota niille, jotka haluavat auttaa. On ehdottoman tärkeää tuomita ajatus siitä, että karkotetaan ihmiset, jotka haluavat auttaa puolustaa tätä kansakuntaa. Ja nyt tähän päättyivät varsinaiset puheenvuorot. Nyt tulemme menettelemään puhujalistaa. Tässä on seitsemän puheenvuoropyyntöä. Meillä on aikaa, joten jokainen puheenvuoron pyytäjä saa puheenvuoron. Ensimmäinen puhuja on edustaja Heisel S&D-ryhmästä. Olkaa hyvä. Köszönöm sipen, Klara. ano, Nigeria je naozaj obrovská krajina v Afrike. Kiitos paljon. Nigeria on valtava maa, jolla on paljon potentiaalia ja paljon raaka-aineita, luonnonrikkauksia. Siitä voisi tulla oikeastaan mantereen johtava valtio ja meillä pitäisi olla hyvät suhteet Nigeriaan. Kuitenkin realiteetit ovat nyt sellaiset, että Nigeria altistuu vaarallisille terroristi-iskuille, jotka kohdistuvat usein kristittyihin, mutta ei ainoastaan kristittyihin, myös muslimeihin kohdistuu iskuja. Ja meidän olisi sanottava, että tämä on yhteiskunnallinen ja taloudellinen konflikti niiden välillä esimerkiksi, jotka ovat maanviljelijöitä esimerkiksi ja paimentolaisia. Joten meidän pitäisi antaa humanitaarista apua ja meidän pitäisi huolehtia vuoropuhelusta Nigerian hallituksen kanssa. Meidän tulisi vaatia, että uskonnonvapaus toteutuu saman ihmisoikeudet. Seuraavaksi edustaja Dali eh, Gue-ryhmästä. Kiitos puhemies. Valitettavasti väkivalta oli mitään uutta monissa osin Nigeriaa. Meillä on myöskin Irlannissa niitä, jotka arvostelevat nigerialaisia turvapaikanhakijoita talouspakolaisina, jotka eivät ole sen arvoisia, että voisivat tulla Eurooppaan. Heidän tulisi todellakin katsoa, mitä maassa tapahtuu. Siellä on vuosikymmeniä ollut konflikti, jossa on todellisia ryhmiä. Boko Haram tämä on johtanut 10 tuhansien ihmisten kuolemaan siihen, että 2 miljoonaa ihmistä joutuu siirtymään kotisolta, tuhansia ihmisiä on kadoksissa ja enemmistö heistä on lapsia. Mitä voi olla, että 50 prosenttia väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä maassa, joka on 12 suurin öljyn tuottaja. Meidän täytyy katsoa myös, mikä on Euroopan yritysten rooli, kuten Total Ranskasta, Shell, joka on hollantilais yhtiö, joka käsit, joka myyvät äh, yhteistyötä äh, Nigerian kansallisen öljyyhtiön kanssa, joka ei maksa verojaan, joka on toiminut erittäin huonolla tavalla, mikä on johtanut siihen, että on kuollut ihmisiä, jotka ovat pyrkineet puolustamaan omia yhteisöjään. Meidän täytyy yhtyä tähän taisteluun. Ei ole mikään ihme, että tämä maa on päättynyt barbarian, eikä mikään ihme, että Irakin ihmiset olivat sureet Soleimanin kuolemaan, joka perästi tässä hallintoa, joka valitsi Nigeriassa. Seuraavaksi edustaja Keli Euroopan kansanpuolueryhmästä. Kiitoksia. Se, mitä Nigeriassa nyt tapahtuu, on tietysti kammottavaa ja siitä pitää tänään nyt puhua. Ja terroristiryhmä Boko Haram on pääsy kaikkiin näihin ongelmiin, joita Nigeriassa tällä hetkellä on. Ja olen samaa mieltä kollega Sharan Zovan kanssa, joka sanoi, että meidän täytyy tehdä kaikkemme niiden sadan tytön puolesta, jotka Boko Haram on sievannut ja heidät pitäisi saada vapautetuiksi. Viranomaiset yrittävät nitistää Boko Haramin ja on tärkeää, että he ovat meidän puolellamme. Maassa on paljon luonnonvaroja, mutta samanaikaisesti se on yksi Afrikan köyhimpiä maita. Voimme te- auttaa heitä monella tavalla, erityisesti kun ajatellaan pakolaisia, joihin Daily viittasi, tai sitten ilmastonmuutoksen torjuntaan tai kristittyjen suojelemiseen maassa nämä ovat asioita, joita myöskin pitää tulevaisuudessa käsitellä. Kiitos seuraavaksi edustaja Herzberger. Vihreiden ryhmästä. Edustaja, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. <laughs> La Nigerian tilanne, sehän on Afrikan suurin maa. Yes. Voisitko nousta seisomaan? No niin. No, no, uh, would you mind standing up? Voisitteko nousta seisomaan? La situation au Nigeria. Nigerian tilanne, sehän on Afrikan suurin maa. Se huolestuttaa meitä kaikkia, kun nyt ajatellaan, miten tilanne on heikentynyt, kun ajatellaan turvallisuutta ja yleistä väkivaltaa, joka on johtanut siihen, että valtavat osat väestöstä ovat joutuneet siirtymään pois kodeistaan ja maassa tarvitaan humanitaarista apua. Vuonna 2014 Boko Haram sieppasi nuora, nuoria naisia ja he ovat joutuneet kärsimään kaikenlaisia seksuaalisen väkivallan muotoja. Ja tätä väkivaltaa on yhä enemmän naisia kohtiin ja tästä kärsivät myöskin naapurimaiden, kuten Kameruunin naiset. Hiljattain nunnia kaapattiin ja vangittiin, ja me tuomitsemme tällaiset toimet. Noin puolitoista miljoonaa ihmistä on nyt kärsinyt siitä, että humanitaariset järjestöt eivät pääse suurille osille tätä aluetta. 60 prosenttia lapsista kärsivät aliravitsemuksesta ja Euroopan unioni pitää olla yhtenäinen ja löytää uusia tapoja tehdä yhteistyötä Nigerian hallituksen kanssa, jotta maahan saadaan humanitaarista tukea. Ja erityisesti meidän pitää saada loppumaan tämä naisiin kohdistuva väkivalta ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuva väkivalta. Se, mitä joulun tapahtui, ei enää koskaan saa toistua. Euroopan unionin täytyy toimia Nigerian hallituksen kanssa ja meidän pitää varmistaa, että meillä on kunnollista vuoropuhelua viranomaisten kanssa, jotta voimme päättää nämä hyökkäykset siviiliväestöä kohtaan ja voimme lopettaa nämä seksuaalisen hyväksikäytön. Meidän täytyy vaatia, että ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta kunnioitetaan. Kiitos. Pitäytykää yhden minuutin puheenjohtajassa, koska meillä ei ole aikaa muuten muille puhujille. Edustaja Pospisil, edustaja Pospisil Euroopan kansanpuolueen ryhmästä, olkaa hyvä. paní předsedající my jsme se v té debatě jasně shodli na problémech které trápí tuto nešťastnou zemi. Já jsem... Kiitos. Olemme varmasti samaa mieltä siitä, mitkä ongelmat esiintyvät Nigeriassa. On puhuttava siitä, miten väkivaltaisuudet kohdistuvat kristittyihin. Siitä on puhuttava tulevaisuudessa lisää. Tässä ei ole painotettu sitä, että Nigerian hallitus – ei toimi näiden iskujen takia, joihin ovat syyllistyneet jollain tapaa usein myös hallitusten voimat. Meidän pitäisi painostaa paljon tiukemmin Nigerian hallitusta. Näin voitaisiin huolehtia siitä, että taistelu islamilaista väkivaltaa vastaan ei käänny tavallisia nigerialaisia vastaan. Meillä voisi olla tässä tärkeä rooli. Voisimme auttaa Nigerian hallituksen taistelua terrorismia vastaan – ja tehdä siitä tehokkaampaa antamalla humanitaarista apua. Kiitos viimeinen puhuja. Tässä aiheessa on eh, edustaja Wallis eh, GUE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Thanks very much, uh, President. Kiitos puhemies. Minä tuomitsen kristittyjen vainon, muslimien vainon, kurdien vainon. Tapahtuupa tätä missä tahansa. Nykyinen tilanne Nigeriassa on jotain, mikä pitäisi osoittaa Euroopan ympäristöille sen, että tämä isku on tulosta imperialismin, tai jota Britit ovat harjoittaneet. Britit pakotettiin, pakotettiin hyväksi, tukemaan isomalaiset sultanin pohjoisesta, jolloin itsenäisyysmieliset mustat jäisivät vallan ulkopuolelle. Hinta on ollut valtaansa vaikea Nigerialle ja tätä kautta sitten öljy virtasi edelleen. Kävin Malulan kylässä Syyriassa pari vuotta sitten ja siellä kristittyihin kohdistuvat suoriskut jihadistien taholta, mutta jihadistit olivat lännen aseistamia ja heille lähetettiin aseita yli Turkin rajan. Se, että oli johdonmukaisuutta, on järkyttävää. Se, miten su- Israel suhteutuu, kohdistaa palestinalaisia tai miten muslimia kohdistaa Intiassa tai kansanmurheja tapahtuu ö, Jemenissä, asioita puhutaan oikealla nimellä. Kiitos. Tähän päättyy tämä osuus. Ja nyt annan komission missä puheenvuoron komission sen Lena Syseli ja pyydän tähän vastaamaan, vastaan näihin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Madam President, honorable members. Um, Arvoisa puhemies, arvon jäsenet. Viime vuoden jälkeen ihmisoikeustilanne on heikentynyt entisestään Nigeriassa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana terroristin iskut ja selliset kiistat ovat vieneet tuhansien hengen. Haluan esittää osanottoni uhrien omaisille ja haluan osoittaa solidarisuutta Nigerian kansalle. Aivan erityisesti niiden yhteisöjen osalta, jotka ovat kärsineet niin valtavasti aseellisten ryhmittymien toimista. Erityisesti koillisosissa Boko Haram on tappanut yli 36 000 ihmistä Nigeriassa ainoastaan vuoden 2009 jälkeen. Lisähaaste on humanitaarinen kriisi, joka vahvistuu. Yli kaksi miljoonaa ihmistä arvioidaan joutuneen lähtemään kodeistaan. Yli seitsemän miljoonaa tarvitsee humanitaarista apua ja yli miljoona arvioida, arvio, miljoonan arvioidaan asuvan alueella, jolle humanitaarista apua ei saada. Me seuraamme tilannetta hyvin tarkkaan. Me olemme edistäneet monen keskistä lähestymistapaa, jossa keskitytään ihmisoikeuksiin, rauhan rakentamiseen, konfliktien estämiseen, humanitaariseen apuun ja yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen yhteisön tasolla. Euroopan unioni on edelleen valmis auttamaan Nigeriaa jotta Nigeria voi vastata turvallisuus humanitaariseen kehityskriisiinsä, erityisesti Chadjärven alueella, mutta myös koillisalueilla, Nigerian alueilla ja muilla alueilla, jotta voidaan puuttua pääsyihin, se on tärkeää, juuri syihin. EU on yksi tärkeimmistä humanitaarisen avun antajista Nigeriassa – EU antaa suoraa tukea, jotta voidaan auttaa kaiken haavoittuvaisemmassa asemassa olevia siirtymään joutuneita. Vuoden 2014 jälkeen EU on antanut lähes 245 miljoonaa ottaakseen hätää kärsiviä Nigeriassa vuonna 2019 yli 28 miljoonaa humanitaarista tukea. Euroopan unioni haluaa myös tukea kestokyvyn lisäämistä – toimien kautta, joilla puututaan väkivaltaisten konfliktien juuri syihin ja pyritään tukemaan peruspalveluita. EUn kokonaistuki Euroopan kehitysrahaston alla on yli puoli miljardia euroa 2014-2019 kaudella. Näiden toimien lisäksi olemme hyvin sitoutuneita – taistelemaan radikalisoitumista ja väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan. Me haluamme vahvistaa armeijan siviilisuojaa. Haluamme huolehtia siitä, että voidaan tukea sovun edistämistä ja parantaa rikosoikeuslaitosta. Ensi viikolla matkustan Nigeriaan myös koillisosiin, jotta voin antaa selkeän viestin siitä, että Euroopan unioni on sitoutunut korkeammalla poliittisella tasolla. Meitä todella huolestuttaa se, miten vaikea humanitaarista apua on saada perille koillisosiin ja miten siellä rikotaan kansainvälistä oikeutta. Jatkuva vuoropuhelu viranomaisten kanssa on siksi ykkösprioriteetti mielestäni. Lisäksi EU, Nigeria, ihmisoikeusvuoropuhelun seuraava kokous on helmikuun 18. päivä. Tämä osoittaa jälleen sen, että olemme tiukan sitoutuneita puolustamaan ihmisoikeuksia Nigeriassa käynnissä olemien ohjelmien ja vuoropuheluiden kautta. Kiitos. Olemme saaneet seitsemän esitystä keskustelun päätteeksi. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys on tänään ja Istunto jatkuu kello 12 äänestyksillä. Kiitos. Thank you very much, colleagues. Kiitoksia kollegat. Anteeksi tämä pieni myöhästyminen. Meidän piti odottaa, että puheenjohtajakokous päättyy, mutta nyt sitten äänestämme. Ja jos olette valmiita, niin ensin äänestämme Burundista. Työjärjestyspuheenvuoro. Eh. Kiitoksia, puhemies. sääntö 196. Viime maanantaina puhemies määräsi, että poistetaan pienet liput täältä pöydiltä. Ja mielestäni, mielestäni tämä päätös on sääntöjen vastainen. Parlamentin puhemies on päättänyt kieltää erilaiset viirit, jotta voidaan välttää erilaisia mielenosoituksia täysistusalissa. Ja on aika merkillistä, että nyt sitten kielletään pienet kansalliset liput pöydällämme. Eli haluaisin tietää, minkä säännön pohjalta nämä liput poistettiin ja toistaisin vielä, että minun ryhmäni edelleenkin tuo näitä lippuja täysistun saliin. Kiitos. We will tässä kyse on artiklasta 10 työjärjestyksestä. Puhun nyt saksaa tässä. Eli jäsenet eivät saa toimia sopimattomalla tavalla täysistunnossa ja varmasti seuraavassa istunnossa tästä sitten vielä keskustellaan, mutta tällä hetkellä pyytäisin, että noudatatte tätä sääntöä, jonka puhemies on nyt sitten ottanut esille. Non sono, non sono striscioni e non... Nämä eivät ole mitään symboleita, jotka häiritsivät täysistunnon kulkua. Eli tätä kohtaa työjärjestyksestä ei voi käyttää tässä kohtaa. Hyvä edustaja. Hyvä edustaja Sani. Tästä ei nyt käydä mitään keskustelua, tästä puhemiehen määräyksestä. Jos te olette toimia tätä vastaan, te voitte tehdä niin, asiasta tehdään sen mukainen päätös, siihen asti pyydän, että kunnioitatte sitä. No. Hmm? Another point of order. Oliko toinen työjärjestyspuheenvuoro? Thank you, uh, Madam Kiitos, puhemies. Kiitos. Eh, Jos teillä on työjärjestyspuheenvuoro, niin se sopii, mutta kunhan odotatte sitten puhemiehen määräystä. Muuten tätä keskustelua on turha jatkaa. colleagues, but you are not, you are not... Anteeksi nyt kollegat, mutta te ette anna hänen puhua, koska te ette noudata puhemiehen määräystä. Eli jos nyt toimitte niin ja annatte hänen puhua, niin ei ole mitään ongelmaa. point of order. Tuli toinen työjärjestyspuheenvuoropyyntö Stugalifilta. Sorry. Uh, dear colleagues, if you properly read the rules... Hyvät kollegat, jos luette työjärjestyksen, niin emme voi tuoda edes vesilasia tänne pöydälle, mutta voimme laittaa diskreetisti pöydän alle, joten voitte laittaa liput myös pöydän alle, siellä ne edustavat teitä. Mr. Corbett? Edustaja Corbett. Madam President. Puhemies. Työsjärjestyksen mukaan siinä todetaan, että jäsenten ei on pidäytyttävä ei tule, jäsenten ei tule pitää esillä banderolleja. Onko lippu nyt banderolli? Minä juuri katsoin, mikä on banderollin määritelmä Wikipediasta ja siinä sanotaan, että banderolli, banderolli voi olla lippu tai muu kankaanpala, jossa on symboli, logo, iskulause tai muu viesti. Joten puhemies, muuten mies on toiminut toimivaltansa mukaisesti, kun hän on pyytänyt, että tämä poistetaan. En sano, että se on viisas päätös, mutta se on hyväksytty Tämä on laillinen päätös. I have time. Minulla on kyllä aikaa. Minulla on vaikka kuinka paljon aikaa. No niin. Kyse ei ole siitä, mikä nyt on banderolli tai mikä ei. Kyse on siitä, että jos puhemies on tehnyt päätöksen, niin silloin päätöstä pitää noudattaa niin kauan kuin sitä ei peruta. Asia on niin yksinkertainen. I, yes. Keep calm, keep... Niin, pysykää nyt ihan rauhassa. Tämä nyt on torstai ja kaikki haluavat mennä kotiin, ymmärrän kyllä. Ja nyt käynnistämme äänestykset. And we will start with Burundi. Ensimmäisenä Burundi. Eli kohta 18 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko esitys äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia. Sitten Nigeria. Tarkistus 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdataan kappale F. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhutuäänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdatuskappale I nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslausumaisetus kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos. Seuraavaksi Venezuela. Lopez Hill on pyytänyt puheenvuoroa. gravísimos hechos. Uh, ja toivottavasti tämä on työjärjestyspuheenvuoro tai suullinen tarkistus. Niin tämä on työjärjestyspuheenvuoro. On tapahtunut erittäin vakavia asioita kahdessa viimeisen vuorokauden aikana Karakassa. Paramilitaariset joukot, joita hallitus tukee, hyökkäsivät asein ja kivien kanssa erilaisia ajoneuvovasta. Niin, onko teillä siis suullinen tarkistus vai työjärjestyspuheenvuoro? Me emme nyt avaa uudelleen tätä keskustelua. Niin, tämä on su- suullinen tarkistus. Which amendment? Selvä. Eli mikä on tarkistuksenne? Eli haluaisin pyytää, että vaaditaan, että päätöslauselmassa taataan se, että valittujen kansanedustajien turvallisuus taataan Hainatsuolan kansalliskokouksessa. Eli mihin kohtaan päätöslauselmaa tämä suullinen tarkistus tulisi lisätä? Okay, I'm sorry, but then it is not an oral amendment, and then we will move on. Thank you. We... No, meidän täytyy nyt edetä. Eli kohta seitsemän Ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kahdeksan, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko päätösasema-esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi sitten Puola ja Unkaria koskevat kuulemiset. Kohta kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti raukeaa. Ja sitten tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Thank you. Thank you. Thank you. And now we move on. Kiitoksia. Seuraavaksi biodiversiteettisopimuksen COP15 kokous. Eli tarkistus kahdeksan. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Se ei nyt tullut selväksi, eli Äänestämme tästä nyt sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin. Jos kaikki ei nosta kättään ylös, niin se ei tule selväksi. Sitten kohta neljä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. No, tarkistetaan tämä ensimmäinen osa. Eli äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa, siitä jo äänestettiinkin. Sitten tarkistus 16. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 18 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10. äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 24 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19. äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 35. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta, se oli ihan selvä tulos. Eli kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Siis se oli täysin selvä. Se näkyi tältä aivan hyvin. Kyllä, näin kävi. Eli kolmas osa uudelleen puolesta vastaan tyhjää No, tarkistan tämä kolmas osa. No, tarkistan tämä. Äänestys on aloitettu jo tästä kolmannesta osasta. Eli nyt ensin äänestämme toisesta ja sitten kolmannesta osasta. Eli nyt toinen osa, äänestys alkaa. Siis toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja ensi kerralla nostakaa kädet kunnolla pystyyn. Sitten se näkyy tältä selvästi. Sitten kolmas osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 40. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. No, tämä täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 48. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 56. Jos tämä osa parlamentista, siis kukaan ei oikeastaan nosta sieltä kättään, joten on hyvin vaikea sanoa. No, tarkistetaan nyt sitten. Niin, kyllä. Äänestys alkaa. Siis tarkistus neljä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 56. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 6. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Siis tarkistus 20. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten koko päätöslausumaesitys puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kiitos. Seuraavaksi Jaarin mietintö, eli tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 2 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 3 ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 20 alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 21, ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja kolmas osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkoitus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 25, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 31 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 41. Hän puolesta vastaan tyhjää. Eli uudestaan äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 43. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 47 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, äh, siis anteeksi, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli äänestys alkaa. Siis tarkistus 5. Äänestys päättyy hyväksytty. Johdatuskappale R, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää. Otan uudestaan. Eli tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko päätöslausuma esitys äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Yksi äänestys vielä. Eli talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet. Koko esitys äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia. We will wait a couple of minutes until the... Odottelemme pari minuuttia sitten aloitamme äänestysselitykset. Um, Hyvät kollegat, jos ne kollegat, jotka eivät halua olla mukana kuulemassa tai pitämässä äänestysselityksiä, pyytäisin teitä poistumaan salista. Ja ne, jotka haluavat osallistua, saavat näin mahdollisuuden aloittaa. start with the explanation of the votes now. Nyt aloitetaan äänestysselitykset. Ensin ne äänestysselitykset, joita ei voitu pitää eilen ja sen jälkeen äänestysselitykset niihin kohtiin, josta on keskusteltu tänään ja äänestetty. Ensin Danjanin mietintö. Kollega Van saa puheenvuoron. Ja todella pyytäisin kollegoita, jotka eivät halua osallistua lähtemään täysistuntosalista tai olemaan hiljaa, että voimme aloittaa. Kiitos. Merci, monsieur, merci madame la présidente. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. EU on ollut rauhan ihanne ja tavoitteena oli se, että Euroopassa ei koskaan enää käytäisi sotaa. Kyse oli myöskin yhteistyöstä kaikkien eurooppalaisten välillä ja 50 vuotta on nyt pelätty sitä, että palataan sotaan. Ja tällä hetkellä nämä ihanteet ovat nyt kaukana todellisuudesta ja kyseenalaistan tämän puolustushankkeen. Se on hanke ketä vastaan? Venäjää vastaan. Sekin on maa, jonka pitäisi olla kumppani eikä vastustaja. Ja puolustus puolustamme itsemme keneltä? Natoltako? Sehän on jo turha organisaatio, joka edustaa amerikkalaista imperialismia. Tämä Donald Trumpin toiminta ei ole kohtuullista. Meidän pitäisi lähteä uudelleen vuoropuhelun tielle ja järjestää suuri rauhan ja yhteistyön konferenssi Euroopassa, jotta voidaan vähentää jännitteitä. Meidän täytyy tarttua ympäristö- ja ilmastohaasteisiin sen sijaan, että lietsotaan sodan tulia ympäri maailmaa. Kiitos. Next speaker. Kiitos paljon. Seuraava puhuja on edustaja Hanna, minuutti. Kiitos varapuhemies. Tämä viimeinen puheeni täällä täysistuntosalissa. Ja on vaikea muistaa maailmaa, jossa minut valittiin. Ei ollut wifiä, saatiin posti kirjekuorissa. Niissä oli postimerkkejä. Monet asiat ovat muuttuneet, mutta yksi asia, joka ei ole muuttunut, on tämän toimielin ja muiden toimielinten suunta. Ihan riippumatta siitä, että Alankomaissa, Ranskassa, Tanskassa, Irlannissa ja Kreikassa on äänestetty kansanäänestyksissä vastaan ja tietenkin yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin kuitenkin halutaan lähempää integraatiota koko, integraatiota koko ajan. Ja tämä lopulta johti siihen, että britit lähtevät toiselle tielle. Minulla on paljon ystäviä täällä. Myös niiden joukossa, jotka haluavat federaalia Eurooppaa. Toivon onnea menestystä. Voitte luottaa avoimiin markkinoihimme, diplomaattiseen tukiin, sotilasliittoon, mutta me elämme nyt omassa maassamme muille teille. Paljon onnea matkaan. Kiitos paljon. Viimeinen puhuja tästä aiheesta, kollega Sahradin minuutti paní předsedající kiitos puhemies minulla on sellainen tunne että brexitin jälkeen kun Britannia lähtee, jotkin poliittiset puolueet, jotkut kollegat parlamentissa ovat uudistaneet kunnianhimoisen tavoitteluna riippumaton turvallisuuspuolustuspolitiikka. puolustuspolitiikka. Tämä on täysin pettämätön yhteydestä, joka on translattinen ja unohtaa sen ainoan suojan, joka meitä kaikki auttaa, ja se on NATO. Joten minulle ja maani puolesta haluaisin sanoa, että me emme ole tyytyväisiä ja tulemme aina olemaan transatlanttisen turvallisuus- ja puolustusyhteyden takana, emmekä koskaan tue mitään rinnakkaisia rakenteita, jotka henkitäisivät NATOa ja voimakkaita yhteyksiä. Kiitos. Seuraava kohta. Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Tässä ensimmäinen puhuja kollega Pompaar. Merci, madame la Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, EU on sairastunut vapaasta kilpailusta ja säästötoimista. Kansat eivät enää ole suvereneja ja sitten hyväksyttiin Lissabonin sopimus, jonka ranskalaiset tulivat kuitenkin kansanäänestyksessä torjuneet. Brexit osoittaa nyt tämän tilanteen. Ja sitten konferenssi, joka liittyy Euroopan tulevaisuuteen. Siinä on järkeä ainoastaan, jos tällä tavalla otamme uudelleen yhteyttä Euroopan kansalaisiin. Meidän täytyy ensinnäkin katsoa, mikä on Lissabonin sopimuksen tilanne. Ja sen jälkeen meidän täytyy miettiä tavoitteita uudistaa perussopimuksia, jotka ovat laittomia ja jotka ovat sitten pohjautuneet talouspolitiikkaan. Kun käsitellään EUn tulevaisuutta, meidän pitää varmistaa, että jäsenvaltioiden kansalaiset tukevat sitä. Me voimme järjestää tästä kansanäänestyksiä. Me olemme tästä jättäneet tarkistuksen, mutta ikävä kyllä parlamentti torjui tarkistuksemme ikään kuin se haluaisi jatkaa kuplassaan, vaikka kansalaiset yhä enemmän vastustavat EUta. He eivät usko, että me pystymme viestimään heidän kanssa oikealla tavalla ja tämä on johtanut suuriin pettymyksiin. Um. Kiitos. Seuraava puhuja olisi ollut kollega Miller. En näe häntä täällä salissa. Jos hänelle täällä siirrytään Claire Foxiin. Stained on this motion. Minä äänestin tyhjää, koska Siinä on ajatuksia. Minä itse edustan julkista keskustelua, haluan liittää kansalaisyhteiskuntaa ja poliittista politiikkaa ja sitä, että kansalaisilla on mahdollisuuksia keskustella asioistaan. Se on hyve itsessään, mutta tässä päätösohjelmassa tätä konferenssia varten, jota EU järjestää, kansalaisten osallistumisessa on kysymys pelkästään näennäisestä toiminnasta, jolla pyritään säilyttämään EUn maine, joka on itse asiassa byrokraattinen järjestelmä, joka toimii ylhäältä alaspäin, jossa on demokraattinen vaje. Tässä oli kysymys vapaassa keskustelusta tai kansalaisiin luottamista. Tämä on ohjattua. Tässä on sellaisessa lauseita, jossa on, että meidän pitää järjestää valmistavia kokouksia vakiintuneille kansalaisyhteiskunnan ryhmille ja sen että kansalaiset voivat valmistautua. Joko tässä ei luoteta kansalaisiin tai pahempaa. Tässä on se, että tässä torjuttiin tarkistukset, joissa sanottiin, että konferenssi pitäisi olla avoin prosessi mitä ennak- ilman ennakkoväritettyjä tavoitteita. Se olisi ollut oikein. Me, tässä on hylätty mahdollisuus käydä konferenssissa perustuslaillisessa keskustelua EUsta. Tämä on hukattu tilaisuus, hukat, ja tämä on pelkkää PR-toimintaa. Minä toivotan teille kaikkea hyvää täällä parlamentissa, mutta teidän pitää todella antaa kansalaisten puhua vapaasti ja luottaa heihin, eikä pyrkiä ottamaan haltuunsa kaikkea keskustelua. Seuraava puhuja on kollega Letjonova. Eh, hezké poledne ja děkuji za slovo. Kiitos puhemies. Hyvää päivää, kiitos että sain puheenvuoron. Euroopan unionin turvalli- tulevaisuudesta tarvitaan todella keskustelua myös Brexitin takia. Ehdotus, josta keskustelimme, oli hyvin niukka ja johti harhaan meitä. Tulevaisuuskonferenssissa ei pitäisi vain siirtää toimivaltaa jäsenvaltioista Euroopan unionin tasolle, vaan pitäisi miettiä Brexittiä ja Euroopan unionin aitoa toimintaa. Nykytoimivaltaa pitäisi katsoa uudestaan ja jos toimivaltaa ei ole välttämätöntä EU-tasolla, se pitäisi palauttaa jäsenvaltioiden tasolle. Mutta tällaista harkintaa tässä tekstissä ei ole. Siinä keskitytään vain lisäintegraatioon ja jatketaan pan-eurooppalaisista vaaleista puhuminen. Tämä on epäonnistunut jo pari kertaa. Nyt luulen, että kansalaiset vain etääntyvät enemmän EU-sta ja ääriliikkeet vahvistuvat. Siksi äänestin vastaan. Thank you. Kiitos. Seuraava puhuja on kollega Wodzinski. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Jeden... Kiitoksia puhemies. Eilen kävimme keskustelua ja monet ottivat esiin Robert Schumannin eli Euroopan yhteisön esi-isän sanat. Ja hän sanoi, että meillä on joko kristillistä Eurooppaa tai sitten ei ollenkaan Eurooppaa. Kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta, ja siis puhun Euroopasta enkä Euroopan toimielimistä, niin kuten jotkut sanoivat, tämä kärkiehdokas prosessi ja Verhofstadtin henkilö, jonka pitäisi sitten olla tämän prosessin vetäjänä. Mutta meidän pitäisi suojella perinteitämme. Meillä pitää olla näkemys tulevaisuudesta, mutta täytyy muistaa, mistä on peräisin. Ei voi pelkästään nopeasti reagoida siihen, mitä tapahtuu ympärillämme joka päivä. Meillä pitää olla pitkän aikavälin suunnitelma. Äänestin päätöslauselmaa vastaan, koska sen pohjalta, mitä kuulin täällä, niin yhtään kertaa ei mainittu Euroopasta arvoyhteisönä. Arvothan ovat yhteisömme pohja, raamattu, romainen laki ja kreikan filosofia, mutta te puhutte vain kärkiherokkaista. Kiitos, kollega Potenka. Kiitos, puhemies. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi. Tällainen keskustelukerho, jossa poliitikot keskustelevat, ei se ratkaise Euroopan ongelmia. Jos haluat olla lähempänä Euroopan kansalaisia ja työntekijöitä, niin ehkä voisimme ensin leikata palkkoja von der Leyen tienaa mitä 32 000 euroa kuussa, Charles Michel, neuvoston puheenjohtaja, saman verran. Ja täällä, kansan, täällä meppi saa helposti 10 tonnin kuussa. Minä täytyy leikata näitä palkkoja, koska miten voimme ymmärtää, mitä työntekijät kokevat, kun he eivät pärjää palkallaan kuun loppuun asti. Ja samalla meidän pitää estää se, että meillä on komission jäseniä, jotka tulevat suoraan suur, monikansallisista yhtiöistä ja heistä tulee sitten suoraan komission jäseniä. Tätä ei voida ymmärtää. Ja meidän pitää miettiä myöskin toimielintemme uskottavuutta. Kiitos. Niin, haluan tervettää teidät. Tervetuloa samalla myöskin 500 miljoonaa Euroopan kansalaista keskustelu jatkaa seuraavaksi edustaja Vondra ECR-ryhmästä. Kiitos, puhemies. Me tulimme sanomaan nyt hyvästi brittikollegoillemme. Kahden viikon kuluttua me näemme heidät viimeisen kerran täysistunnossa Brysselissä. Ja, ja vaikka olisin toivonut, että olisimme oppineet tästä jotakin, että yrittäisimme käyttää talonpoikaisjärkeä, niin kuitenkin keskustelu, joka täällä on käynnistynyt, on ollut täysin päinvastaista. Tässä vain pyritään ajamaan eteenpäin yhä läheisempää, tiivimpää unionia, ja se tulee itse asiassa jakamaan Euroopan, jakamaan kansakuntia – ja jopa meidät täällä Euroopan parlamentissa. Se tulee merkitsemään myöskin eroa meidän ja tavallisten ihmisten välillä. Minä olin iloinen siitä, että pääsimme eroon kommunistisesta hallinnosta ja että meistä tuli osa Länsi-Eurooppaa. Mutta tällä hetkellä olen järkyttynyt siitä, että minun puolueeni ECR on suljettu tämän keskustelun ulkopuolelle, koska ette pidä meidän mielipiteistämme. Kommunistit täällä parlamentissa, jotka haluaisivat toimia Putinin kanssa, ovat tervetulleita näihin keskusteluihin. Seuraavaksi edustaja Jambatski ECR-ryhmästä. Kiitos oikein paljon, puhemies. Minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan. Siinä puhuttiin Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Tästä päätöslauselmasta ei kuitenkaan saada vastauksia eikä lääkkeitä, vaan näin vain tuotetaan sairautta, joka on äärivasemmiston liberalismia. Vastaukset, jotka ovat päätöslauselmassa, eivät koske rationaalisesta Euroopan tulevaisuutta, koska Euroopan tulevaisuus ei ole enemmistön diktatuuria tai monimuotoisuuden tukemista tai vääriä perhemalleja tai oikeita perhemalleja. Ne, jotka uskovat kansallisvaltioon – haluavat uskoa myös kristillisiin arvoihin. Sellaisen piti, pitäisi Euroopan unionin olla kunnioittaa kansallisvaltioita. Kiitos. Seuraava puheenjohtaja Zahradil ECR-ryhmästä. Kiitoksia, puhemies. Itse olin yksi niistä, jotka olivat mukana valmistelukunnassa liittyen Euroopan tulevaisuuteen muutama vuosi sitten. Ja Minusta tuntuu, että tässä konferenssissa noudatetaan samaa mallia. Ja aikaisemmin valmistelukunnassa tehtiin työtä, joka johti sitten perust- Euroopan perustuslakiin, joka uudelleen nimettiin Lissabonin sopimukseksi. Ja sitä johtivat sitten Euroopan parlamentin federalistit. Ja ainoa tavoite heillä oli se, että edelleen lisätään EUn toimielinten toimivaltuuksia ja annetaan vähemmän valtaa kansallisvaltioille. Ja pahoin pelkään, että nyt käy samalla tavalla. Monet kriitikot vastustavat syvempää integraatiota, mutta heidät on suljettu tämän keskustelun ulkopuolelle ja sitä ei voida hyväksyä. Näin. Tähän päättyy tämä kohta. Seuraava kohta on venezuelainen tilanne ja siihen liittyvän äänestykseen liittyvät ensimmäisenä edustaja Mariani ID-ryhmästä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Guaido ja Maduro ovat jatkuvasti puheenaiheita täällä. Toinen on valittu presidentiksi ja parlamentin mielestä se on normaalia. Ja sitten, jos tätä asiaa vähän tarkastellaan tarkemmin, niin mikä on tilanne? Maduroa on kritisoitu ja ymmärrämme sen. Hän on jäänyt jumiin ideologinsa ja monet ihmiset ovat sen takia joutuneet lähtemään maasta, mutta kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt huomiota kuitenkin siihen, että Maduro on yhteydessä Yhdysvaltojen vihollisiin. Kun ajatellaan nyt tätä humanitaarista tilannetta, niin siihen liittyy myöskin poliittinen halu hegemonisesta kulttuurista tässä osassa maailmaa. Humanitaarinen hätätila ei ratkea pakotteilla ja kauppasaaroilla ja sillä, että ne koskevat myöskin hallinnon jäsenen omaisia. Kyse on humanitaarisesta tilanteesta ja tämä on poliittisesti erittäin tärkeää. Kiitos seuraavaksi edustaja Pospisil Euroopan kansanpuolueesta paní předsedající já jsem podpořil toto usnesení. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselman tekstin puolesta. Siinä kritisoidaan Maduron ottamia askeleita, joista on keskusteltu monet kerrat täysistunnossa. Hän vain lisää omaa valtaansa laittomasti. Hän on erottanut parlamentin puhemiehen. Meidän on lähdettävä sanktioihin Maduron hallintoa vastaan. Pitäisi ehkä ottaa jopa tiukempia toimia käyttöön nyt. Toisaalta humanitaarinen apu on tarpeen, koska tilanne on hirvittävä. Siellä on humanitaarinen katastrofi tällä hetkellä ja meidän pitäisi lisätä humanitaarista apua tämän maan kansalaisille. Tämä kaikki ei ole heidän vikansa. Seuraava puhuja on edustaja Rail ID-ryhmästä. Rouva puhemies, hyvät kollegat, minä äänestin päätösloman puolesta. 20 ajan Venezuela nyt on kärsinyt sosiaalisesta diktatuurista, ja niin kuin mistä tahansa muussakin maassa, sosialismi on johtanut köyhyyteen ja kärsimykseen ennen kaikkea vapauden puutteeseen. Tämä täytyy loppua. Venezuela on itse asiassa rikas maa. Venezuelassa on suurimmat öljyvarannot koko maailmassa ja siitä huolimatta 70 prosenttia lapsista kärsii aliravitsemuksesta. 3 miljoonaa venezuelaista on jo painut maasta. Tämän täytyy loppua. Maa tarvitsee vapautta ja demokratiaa. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Wallis QE-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. EU on tunnustanut Guaidon ja 5. tammikuuta 150 165 paikallisesta jäsenestä kansalliskokouksessa valittiin Luis Parra uudeksi presidentiksi. Ja sehän hänhän on oikeiston edustaja ja hänet valittiin 81 äänellä. Guaido ei päässyt kansalliskokoukseen. Tästä vuodella puhui. Hän sanoi, että hän ei halua tulla rakennuksen sisälle, ellei hän saanut mukaansa 11 jäsentä. Porellin julkilausuma, jossa tuetaan Guaidoa kansalliskokouksen puhemiehenä, on hyvin suuri pettymys ja mielestäni se on häpeällinen. EU on tukenut nyt epädemokraattista hallinnon muutosta ja tämä on aivan hullua. Mikseivät venezuelat itse saa päättää näistä asioista ja Amerikkalaisten pitäisi poistaa pakotteet ja venezuelalaisten pitäisi itse pystyä päättämään tulevaisuudestaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten kollega Tomak, olkaa hyvä. Doamna uh, minä, minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Ja on hämmästyttävää, että me kuulemme vielä eh, pää, täysistunnossa – erilaisia mielipiteitä, nimittäin että Maduro ei olisi diktaattori. Diktaattori hän on. Olen nähnyt, miten hän halveksuu omaa kansaansa. Meidän pitäisi osoittaa miljoona, miljoonille venezuelalaisille solidaarisuutta. Meidän pitäisi toimia diplomatiasemme paljon tiukemmin. Meidän tulisi asettaa tälle rikolliselle hallinnolle pakotteita. Tämä on johtanut uskomattomaan tilanteeseen miljoonille kansalaisille. Meidän täytyy taistella Venezuelan kansan vapauden puolesta. Kiitos. Ja sitten Sahradil. Děkuji, paní e, rád, že se zabýváme. Kiitoksia, rouva puhemies. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että me keskustelemme jälleen kerran Venezuelan tilanteesta, sillä mitä latinalaiseen Amerikkaan tulee Euroopan parlamentin vasemmisto, joka on täällä dominoivassa roolissa, se täytyy myöntää esimerkiksi ei Brasilian tai Kolumbian hallintoa halua arvioida kielteisesti, äh, halua arvioida kielteisesti, kun ne ovat oikeistolaisia heidän mielestään. Ja sitten tällaiset vasemmistodiktatuurin kaltaiset hallinnot äh, kuin Venezuela ovat eri asemassa. Luonnollisesti asiasta on hyvä keskustella ja loukkaukset, ihmisoikeusloukkaukset ja talouden surkea tila, johon sosialismi on maan suistanut, ovat erittäin tärkeitä. Niiden pitää olla tärkeitä ulkosuhteissamme. Ja näin päätämme tämän kohdan. Seuraava keskustelu on käynnissä oleva tämä seitsemän artiklan ykköskohdan mukaiset Puola ja Unkaria koskevat kuulemiset. Meidän ensimmäinen puhujamme on edustaja Fox. Olkaa hyvä. Minä äänestin tätä vastaan, koska artikla 7 käytetään tässä välinenä Unkarin ja Puolan äänestäjiä kohtaan, koska Unkarin ja Puolan äänestäjät vain he päättävät, että tarvitseeko heidän hallituksensa rangaistuksen. Tämä on eh, suuntaus parlamentissa, ja tämä, jossa johdetaan EUta kohti federalismia, jossa kaikki kansalliset kulttuurilliset erot eh, pitäisi poistaa. Tämä on todellakin eh, Äh, hajottavaa. Te puhutte monimuotoisuudesta, mutta te ette kuitenkaan kannata mielipiteen monimuotoisuutta ja te halveksitte kansallista suvereenisuutta ja äh, esimerkiksi joka näkyy siinä, että ryhmät eivät saa käyttää kansallisia lippuja täysistuntosalissa. Muistuttaisin teitä, että kurinpitomenettelyt Unkaria ja Puolaa kohtaan johtuvat arvoista, mutta niihin arvoihin kuuluu myös suverenisuus, demokratia ja ennen kaikkea se, että voisitte kunnioittaa poliittisia näkemyksiä, joiden kanssa ette ole samaa mieltä. Olen eri mieltä Unkarin ja Puolan hallitusten kanssa, mutta he ovat kuitenkin demokraattisesti ja vapaasti valittuja ja heidän täytyy saada ilmaista itsensä. Edustava äh, Brudzinski, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Jälleen kerran uusi jakso tässä farssisarjassa, jota täällä parlamentissa käydään Puolan demokraattisesti valittua hallintoa vastaan, jonka suurin osa Puolan äänestäjistä on valinnut. Paljon täällä salissa on kuultu, erityisesti tuolta vasemmiston riveistä, kansalaisten äänen kuulemisesta ja niin edespäin. Mutta kun meillä on sellaisia hallituksia, jotka ovat Brysselin establishmentin kanssa eri linjoilla. Tilanne onkin erilainen. Luonnollisesti minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, sillä täällä on paljon valheita ja paljon Euroopan perussopimuksiakin rikkovia asioita. Jäsenmaat ovat täysin autonomisia ja niillä on oikeus uudistaa kansalaisten parlamenttien kautta oikeuslaitosta on Puola, on oikeusvaltio, Emmekö voi Ranskan oikeusvaltiotilanteesta keskustella, kun maassa harjoitetaan väkivaltaa mieltään osoittavia kansalaisia vastaan esimerkiksi. Meillä on Puolassa kyllä rauhallisia mielenosoituksia vastaavasti. On aivan häpeä, että tällaisia päätöslausumia tuetaan. Minä äänestin näitä kahta päätöslauselmaa vastaan, joilla rangaistaan Puolaa ja Unkaria. Ne ovat häpeällisiä, ne ovat eh, noita vainoa. Ei Puola eikä Unkarikaan riko millään tavalla oikeusvaltiota tai vapautta maissaan. Et Unkarin ja Puolan todellinen ongelma on se, että molemmat maat ovat itse valinneet hallituksensa ja, eh, ja näissä maissa tiedetään itse, miten näitä maita pitää hoitaa, eikä, eivätkä he salli eh, antikristillistä propagandaa maissaan, eivätkä eh, monikulttuurisuutta, jota kansalaisjärjestöt, joita Soros tukee, pyrkii levittämään. Nämä, näitä suvereneja hallituksia täytyy kunnioittaa meidän ei pitäisi kunnita tätä, tätä vasemmiston höpöhöpöä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia rouva puhemies. Minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan Puolen ja Unkarin osalta kahdesta syystä. Ensinnäkin mielestäni on mahdotonta hyväksyä se, että Euroopan parlamentti äm, näin ähm, mielellään julistaa artikla 7 soveltamista näihin kahteen maahan. Äh, tietenkin voidaan kuvitella tämä jonkinlaista akateemista vapautta, mutta minä olen sitä mieltä, että nämä suvereenit valtiot saavat oikeusvaltiostaan päättää niin kuin haluavat. Ja on hienoa, että Unkari on näitä äh, Sorosin hyökkäyksiä vastaan puolustautunut. On mahdollista myöskin hyväksyä sitä, että Euroopan parlamentin päätöslauselma halutaan luoda valvontajärjestelmä näitä muka itsenäisiä maita vastaan. Minä en halua mitään ideologista ohjailua, en Puolan, Unkarin, Ranskan, eikä minkään muun jäsenmaan hartioille. Kiitos. Ja seuraava puhuja Rzynska. Zabieram głos, ponieważ podczas wczorajszej debaty padło wiele... Kiitoksia rouva puhemies. Minä haluan käyttää puheenvuoron, sillä eilisessä keskustelussa kuulimme paljon valheita. Eräs kreikkalainen, todennäköisesti kommunisti edustaja täällä sanoi, että Puolassa ei ole oikeusvaltiota. No, miten nyt onkaan, Kreikka on talouskriisin aikana huijannut valtavat määrät rahaa. Täällä ei ole yhtään keskustalaista tai vasemmistolaista, jotka sanoisivat totuuden Puola. Puolassa oikeus toimii ja siellä käytetään Euroopan unionin rakennerahastojen varoja erittäin hienosti. Eurostatin tilastot osoittavat tämän. Kansalaiset elävät onnellista elämää, yhä onnellisempaa elämää. Ja vaalit hävinnyt puolue haluaa nyt kostaa ja se tekee tuomareista poliittisia henkilöitä. Tämä on huono asia ja siksi vastustin päätöslauselmaa. Kiitos ja tähän päätyivät nämä ja seuraava ää, on äänestysselitykset COP15, biologinen monimuotoisuus, ää, edustaja Rowett. Kiitos. Eh, olemme katastrofaalisen luonnon monimuotoisuuden tuhon äärellä. On, ja Euroopan parlamentti hyväksyi tänään päätöslauselman COP15 15 varten, joka koskee luonnon monimuotoisuusyleissopimusta. Eh, tämä heijastaa tätä Eh, tilannetta, jossa yleinen mielipide on muuttunut ja vihreiden asema parlamentissa vahvistunut, mutta toisella puolen salia kuitenkin vastustetaan eh, tämän toiminnan eh, jarruttamista ja tässä petetään ihmiset ja eläimet, me niin se petetään yhteinen hanke, joka tämä EU on. Miksi he haluavat estää meitä uudistamasta yhteistä maatalouspolitiikkaa? Miksi he pyrkivät estämään eh, sen, että voidaan toimia, kun maapallo on vaarassa? Ja sitten viimeinen kohta tänään esityslistalla on äh, palvelussuhteen päättymisen jälkeisten ituristiriitaisien ehkäiseminen talous- ja rahaliiton instituutioissa elimissä. Tuen mielelläni tätä päätöslauselmaa. Ei ole epäilystäkään sitä, etteikö suuri yleisö haluaisi avoimuutta, varsinkin rahoitusmaailmassa. Sen jälkeen, kun talous- ja rahaliitosta tuli todellisuutta, skepti kriittiset populistit ja brexiteerit ovat sanoneet, että se on katastrofi ja että euro romahtaa. No, he olivat väärässä. Ottaen huomioon olosuhteet, niin euro on selvinnyt huomattavan hyvin ja uskon, että se on olemassa vielä kauan sen jälkeen, kun näiden typerät lausunnot on unohdettu. Ja minä nähtävästi olen nyt viimeinen britti, joka täällä puhuu täysistunnossa, ehkä Brysselissä vielä, mutta haluaisin kuitenkin kiittää teitä ja muita varapuhemiehiä ja ystäviäni, kollegoitani ja erimieliset, mutta ei viholliset. McKinley, Wilcox, Chapman, Matt Hugard, Cy Thompson – ja McConnellin Brysselin tiimini, jotka ovat, ovat olleet mahtavia loppuun asti ja jakaneet kanssanne kaiken, myös tämän flunssan. Kun minut valittiin uudelleen toukokuussa, silloin minä kiittelin henkilökuntani ja unohdin yhden henkilön, jota ilman en olisi tänne päässyt. Eli Jane Coney, mahtava. Joten Jane, tämän julkisemmin en sitä voi tehdä, koska kaikkein kauheinta tässä työssä on se, että joudun olla erossa sinusta. Kiitos kaikesta, rakastan sinua. Ihmiset kysyvät, mitä minä haluan, niin sinut minä haluan. No niin, olemme päässeet äänestysselitysten loppuun. Tapaamme kello 15. That was not the point when I'm going to take away. pani so hyvää iltapäivää kollegat jatkamme istuntoa. Eilisen hyväksytyt tekstit ovat käytössänne. Onko kommentteja? Näin pöytäkirjat on hyväksytty kokouksessaan torstaina 16. tammikuuta 2020 puheenjohtajakokous hyväksyi ehdotuksen istuntokalenteriksi vuosille 2021-2022 parlamentin vuosille. Päivämäärät ovat 2021 18-21. tammikuuta 8 11. helmikuuta 3-8-11 maaliskuuta 24. 25. maaliskuuta 7. ja 8. huhtikuuta 26-29. huhtikuuta 17-20. toukokuuta 7. 10. kesäkuuta 23. ja 24. kesäkuuta 5-8. heinäkuuta 13-16. syyskuuta 7. 4-7. lokakuuta, 18-21. lokakuuta, 10. ja 11. marraskuuta, 22-25. marraskuuta, 13-16. joulukuuta ja vuodelle 2022 17-20. tammikuuta, 14-17. helmikuuta, 7 10. maaliskuuta, 23. 24. maaliskuuta, 4-7. huhtikuuta, toinen viiva viides toukokuuta, 18. 19. toukokuuta, 6-9. kesäkuuta, 22. 23. kesäkuuta, 4-7. heinäkuuta, 12. 15. syyskuuta, 3-6. lokakuuta, 17. 20. Toukokuuta, lokakuuta 90. marraskuuta, 21.–24. marraskuuta, 12-15. joulukuuta. Puheenjohtajakokous voi päättää lisää istuntoja valvontatehtäviin keskiviikko, iltapäivisin ryhmä- ja valiokuntaviikkoina Brysselissä. Päivämäärät ovat täysistunto nettisivuilla määräaika tarkistusten jättämiselle tiistaina 28. tammikuuta 2020 kello 19. Äänestys järjestetään torstaina 30. tammikuuta kello 11.30. Esityslistallamme aiheena on 3D-tulostetut laittomat esineet. Suullinen kysymys komissiolle. Voitte pyytää puheenvuoroja sinistä korttia varten ja ilman puhelistaa sinisellä kortilla taudella järjestelmällä, jonka käyttöohjeet ovat tuolla sisääntulon tiedossa ja nyt antaisin laatijalle puheenvuoron viideksi minuutiksi. Edustaja Schönemacher. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. 3D-tulostus on teknologia, joka tarjoaa merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille, erityisesti pienille innovatiivisille yrityksille, ja monet maat ovat alkaneet ottaa käyttöön strategioita sen kehittämiseksi. Teknologia herättää kuitenkin myös joitain oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä, Useat komission tutkimukset ovat osoittaneet, että 3D-tuloksen käyttöä koskevassa EU-lainsäädännössä on porsanreikiä. Viimeaikaiset traagiset tapahtumat ovat herättäneet huolta ja vahvistaneet tarpeen toteuttaa toimia EUn tasolla. Kaksi ihmistä sai surmansa ja kaksi loukkaantui Hallessa Saksassa 9. lokakuuta 2019, kun hyökkäjä yritti päästä paikalliseen synagogaan juutalaisena Jom Kippur-juhlapäivänä. Hyökkäjä käytti 3D-tulostettua asetta, jonka mallin hän oli ladannut Twitteristä. Ja mietinnössään, jonka parlamentti hyväksyi 3. heinäkuuta 2018 antamalla päätöslausamalla, oikeudellisten asioiden valiokunta on ilmaissut huolensa ei ainoastaan aseiden, räjähteiden ja huumausaineiden tai muiden vaarallisten esineiden valmistuksesta 3D-tulostuksen avulla, vaan myös siviilioikeudelliseen vastuuseen liittyvistä ongelmista ja ja tekijänoikeuksien rikkomisista. Asian kiireellisyyden vuoksi oikeudellisten asioiden valiokunta haluaa esittää komissiolle seuraavat kysymykset. Miten se aikoo puuttua 3D-tulostettujen laittomien esineiden käytöstä aiheutuviin ongelmiin? Aikooko se toteuttaa käynnissä oleviin ja aiempiin tutkimuksiin ja arviointeihin perustuvia lainsäädännöllisiä toimia? Ja jos näin on, mihin EUn toimenpiteisiin vaikutukset kohdistuvat? Ja millä aikataululla komissio aikoo toteuttaa toimia? Miten se aikoo varmistaa oikea-aikaisen reagoinnin? Ja lopuksi, miten on edistytty toimissa, joita komissio on sitoutunut toteuttamaan parlamentin vuonna 2018 antaman päätöslauselman johdosta? Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitos oikein paljon. Ja nyt antaisin puheenvuoron komissiolle. Komission jäsen Lenartic. olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet, Jaan parlamentin näkemyksen, niin kuin se ilmaistiin 2018 päätösohjelmassa, joka mainittiin tässä esityksessä kysymyksen, mitä että 3D-teknologia voi aiheuttaa myöskin turvallisuus- ja kyberturvallisuusongelmia. Etenkin ajattelen sitä, että voidaan valmistaa aseita, räjähdysaineita tai huumeita tai muita vaarallisia esineitä. Ja on oltava hyvin valppaana ajatellen tämän tyyppistä tuotantoa. Pääongelma 3D tuostetuissa aseissa on se, että ne eivät olisi tehokkaita, vaan että niitä koskisi tuote vastuu. Pääongelma on se, että nämä tuliaseet ovat laittomasti valmistettuja ja laittomasti käytettyjä. Mitä tulee direktiivi, joka liittyy aseiden hankkimiseen ja hallussapitoon, joka tunnetaan myös tuliasedirektiivinä, aseiden valmistaminen jo sinänsä on laitonta, paitsi jos sille on annettu jäsenvaltion vastuviranomaisen lupa, siis sen jäsenvaltion, jossa valmistaminen tai kokoaminen tapahtuu. Tämä koskee myös sitä, että tapahtuu valmistaminen käyttäen tulostamista ja käyttäen teknisiä, spesifisiä tietoja, jotka ovat saatavissa internetissä. Seuranta tällä hetkellä tapahtuu EUn politiikkasyklin yhteydessä, joka käsittelee nyt vakavaa kansainvälistä rikollisuutta. Vuoden 2020 operatiivinen toimintaohjelma sisältää myöskin toimia, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta uhista, jotka liittyvät uuden teknologian käyttämiseen, kuten 3D-printerit. Europol julkaisi viime vuoden lokakuussa tiedustelutiedotteen kaikille lainvalvontaviranomaisille tästä kysymyksestä. Komissio on valmistelemassa kertomusta siitä, miten tätä direktiiviä sovelletaan, kattaen kysymyksiä, jotka liittyvät uuden teknologian vaikutukseen, kuten 3D-tulostaminen. Tämä kertomus, jonka on tarkoitus valmistua syyskuussa tänä vuonna, tulee arvioimaan sen, tarvitaanko lisätoimia 3D-tulostuksen alueella. Thank you very much. Kiitos oikein paljon teille komission jäsen. Nyt SD-ryhmän nimissä kahdeksan minuutiksi puheenvuoron saa edustaja Garcia de Banco. Si. Thank you, Chair. Kiitoksia, puhemies. Niin perheeni on täällä ja olen siksi hiukan myöhässä. Eli puhun nyt Espanjaa. Kaikki me, jotka olemme käsitelleet tätä kysymystä, olemme samaa mieltä siitä, että tämä on teknologian edistysaskel ja väline, ja tämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia – 3D-tulostus. Tietysti on erilaisia käyttötapoja, mutta on selvää, että tämä voi auttaa meitä, kun ajatellaan vaikka materiaalin säästämistä, saasteiden vähentämistä, nämä tuotantomahdollisuudet suuremmilla koneilla siellä, missä niitä välineitä tarvitaan – niin se, sitä kautta voidaan vähentää kuljetu, kuljetuskustannuksia. Ja tämä on myöskin hyvin demokraattinen väline, mutta toisaalta tähän liittyy merkittäviä haasteita, kun ajatellaan vaikka turvallisuutta. Ja tässä on viitattu myöskin siihen, että näin voidaan tulostaa esimerkiksi aseita. Ja viime kuukausina ja vuosina tästä on nähty esimerkkejä Eli meillä on vielä vaikea hallinnoida tiettyjä tuotantotapoja. Eli netistäkin voidaan ladata, siis syvästä netistä voidaan ladata tällaisia asemalleja. Ja tähän liittyy muitakin haasteita, joita oikeudellisesti ei vielä ole saatu ratkaistua. Ja haluaisin nyt pyytää, että komissio ottaisi huomioon teolliset tekijänoikeudet Meillä on paljon esimerkkejä siitä, että on hyvin vähän valvontaa sen suhteen, miten käytetään näitä henkilöiden tekijänoikeuksia. Eli osa näistä tuotannosta liittyy tekijänoikeuksiin, ja tämä suoja vielä ei ole riittävä lainsäädännössä. Ja nämä säännöt ovat liian laajoja ja epämääräisiä, ja niin kuin on tehty monissa muissakin asioissa, ja esimerkiksi verkon suhteen, tai miten käytetään digitaalisia sisältöjä, meidän täytyy toimia samalla tavalla myöskin tällä alalla. Ja anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta pyytäisin, että komissio täyttää näitä oikeudellisia aukkoja ja vähän koordinoi ja harmonisoi lainsäädäntöä tässä asiassa. Kiitos paljon nyt uudistuva Eurooppa-ryhmän nimissä. Edustaja Sanemäher. Kiitos paljon, puhemies. Kiitos komissiolle komission vastauksesta. Haluaisin jatkaa äidinkielelläni hollanniksi. 3D-tulostus on teknologia, joka on levinnyt laajalle ja sillä on paljon potentiaalia ajatellen eurooppalaisia yrityksiä, ajatellen pk-yrityksiä, keskisuuria yrityksiä ja mahdollisuudet ovat oikeastaan rajattomat ja tämä voi parantaa elämäämme. Ajatella vaikka proteeseja lääketieteessä tai rakennusalalla, jolla voidaan printata 24 tuntia vuorokaudessa. Mutta jos tuotteet päätyvät väärin käsiin, ongelmia voi syntyä, kuten Hallessa Saksassa. Tämän iskun yhteydessä kaksi ihmistä kuoli, kaksi haavoittui. Vaikka 3D-tulostus voi olla hyvä asia, meidän ei pitäisi sulkea silmiä vaarallisilta teolta, kuten aseiden, räjähteiden tai humeaineiden printtaus. Onkohan sääntely riittävän hyvää? Ei ole, se on selkeä vastaus. Komissio mainitsee toimintaohjelmansa, että askeleisiin on ryhdytty. Myös poliisi, viranomaiset ovat liikkeellä, mutta riittääkö tämä? Ilmeisesti tämä on vähän tällainen tilkkutäkki, jossa on teollistekijän oikeudet, tuotevastuu ja aseisiin liittyvä lainsäädäntö – Miten voidaan siis estää se, että tulostetaan laittomia aseita? Minun kysymykseni komissiolle on seuraava. No sanoittekin jo, mihin toimiin olette ryhtynyt komissiossa, mutta tuleekohan vielä uusia standardeja, koska me kaikki täällä varmasti olemme samaa mieltä siitä, että Saksan tapaisia tapahtumia ei saa syntyä uudestaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt ECR-ryhmän nimissä. Kolmeksi minuutiksi puheenvuoron saa edustaja Dambatski. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen. Lasketaanpa nyt yksi, kaksi, kolme, neljä ihmistä täällä täysinosalissa. Ennen kuin nyt puhun yksityiskohdista, sallinkaa minun kääntyä teidän puoleenne, puhemies, ja sanoa jotakin, mitä sanoin edellisellä kerrallakin – ja sitä ennen, ja toistan sen nyt, näin vähän ihmisiä täällä salissa torstai-iltapäivänä on kertakaikkisesti häpeä. Meidän täytyy muuttaa käytäntöä. Joko meidän pitäisi luopua näistä istunnoista, tai ihmisten tulisi saada vain 50 prosenttia päivärahastaan – Toistan vielä tämä. Tämä on todellakin häpeä. Näin vähän ihmisiä salissa. Välittäkää tämä viesti asiasta vastaaville tahoille. Nyt itse aiheesta. 3D-tulostaminen on hyvin tärkeää teknologia. Se tulee johtamaan moniin uusiin innovaatioihin, miksi lääketieteessä. Kukaan ei ole voinut ennustaa sellaisia asioita kuin kuin mitä James Watts 300 vuotta sitten keksi. Mutta tässä on nyt kuitenkin riskejä ja meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Ihmiset eivät voi vain saada aseita käsinsä siksi, että he avaavat internet selaimen, koska tällaiset aseet voivat päätyä terroristien käsiin. Se tosiasia pelkästään, että avaamalla selaimen voi oppia tekemään, miten tekee aseen, osoittaa, että on porsaanreikiä, joihin täytyy puuttua. Minun maassani Bulgariassa on ongelma, joka liittyy rikollisuuteen pienillä alueilla, siis kylissä, pienissä kaupungeissa – Joskus ihmiset tarvitsevat aseen suojelakseen perheitään. Joskus voi pysäyttää henkilön aseella vain, jos omistaa aseen. Ryhdytäänpä mihin toimenpiteisiin tahansa nyt tästä eteenpäin. Tämä ei saisi estää ihmisiä saamasta aseita laillisella tavalla. Menneisyydessä olemme keskustelleet aseista, asioista kuten metsästys, aseiden kieltäminen, tämä johtaa pelkästään siihen, että tuhotaan vanhoja tapoja. Ja minusta meillä on tarvetta muille toimenpiteille, joilla voidaan suojella perinteisiä toimia. Muistakaa, että ainoa vapaa henkilö on henkilö, jolla joskus on tarvetta aseen omistamiseen. And my last speaker... Ja viimeisenä puhujana listalla on edustaja Slavakov. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Minulla on pari kysymystä Jambavskille, jos sallitte. Mitä voidaan tehdä ero tulostetun aseen ja todellisen aseen välille? Ei siinä ole mitään eroa. Ja tämä olisi kysymykseni. Uskotteko, että näiden kahden välillä on jokin ero? Se tapa, miten niitä käytetään, on hyvin omituinen, koska aseen kantaminen ja aseen käyttäminen, niitä ei ole kuudella määritelty, mutta minulla on koti. Kukaan ei saa, voi minulle kertoa, mitä voin tehdä siellä. Kukaan ei saa tulla sisään, ja jos tulee, niin sitten minulla voi olla vaikka Kalasnikov käytössäni. Ehkä pidän sen tyyppisistä aseista esimerkiksi. Enkä ymmärrä näitä outoja rajoittavia lainsäädäntöjä, joissa ihmisiä kielletään suojelemasta omaa henkeään. Bulgariasta esimerkki. Jos joku hyökkää kirveen kanssa kimppuun, niin pitäisi puolustautua samalla asella. Eli pitäisikö minulla olla sitten kotona paljon erilaisia aseita, joita pystyn puolustamaan itseäni? but... Ymmärsin, että tämä oli menettelyssä ilman puhujalistaa. Tai oikeastaan tämä oli enemmän sinisen kortin kysymys edustaja Dambauskille. Oliko näin? Selvä. Edustaja Dambauski, vastaatteko kysymykseen? Teillä on puoli minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Niin, hyvä kollega Slavakov, kiitos tästä kysymyksestä. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne jotta ihmiset eivät tulostaisi aseita käyttäen 3D-tulostusta, jokaisella kansalaisella, joka on lakia kunnioittava, jokaisella kansalaisella, jota ei ole tuomittu rikoksesta, jokainen kansalainen, joka maksaa veronsa, kaikilla heillä pitäisi olla mahdollisuus suojella itseään ilman, että he rikkoisivat mitään lakeja. Okei, okay, ähm, and... Selvä. Ja nyt antaisin puheenvuoron uudestaan komission jäsen Lenarcic teille. Loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puhemies arvon jäsenet. Kiitos tästä lyhyestä, mutta kovin kiinnostavasta keskustelusta. Minä vien nämä terveiset komission ja voin taata, että komissio tutustuu aiheeseen kaikilta näiltä kanteilta, joista on keskusteltu tänään. Mutta lähden tekijän oikeuksista liikkeelle vastauksissani. Komissio pyysi tutkimusta vähän aikaa sitten teollisia tekijänoikeusvaikutuksista, joita teollisella 3D-tulostuksella saattaa olla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida sitä, mitä vaikutuksia teollisella 3D-tulostuksella on teollisia tekijänoikeuksiin. Komissio ottaa huomioon tämän tutkimuksen tulokset ja suositukset ja päättää sen jälkeen seuraavista askeleista. Totta kai 3D-tulostettujen tai muiden väärennettyjen tuotteiden ongelma on komissiolle hyvin tärkeä. Mitä sitten tulee tuotevastuuseen? Tätä koskee oma direktiivinsä. Ja voin sanoa, että komissio julkaisi viidennen kertomuksen ehdotuksensa tuotevastuudirektiivin arvioinnista vuonna 2018. Samalla julkaistiin henkilöstön työasiakirja, joka koski vastuukysymyksiä uuden teknologian osalta samana vuonna. Lisäksi komissio työstää suuntaa antavaa asiakirjaa, joka koskee direktiivin täytäntöönpanoa. Tämän asiakirjan tulisi olla käytössä myöhemmin tänä vuonna – Lisäksi komissio tutkii vielä sitä, olisiko hyödyllistä muuttaa tuota vastuudirektiiviä. Ja lopuksi laittomien tuotteiden tulostaminen. Hallen tapahtumat olivat tietenkin tarkan saksalaisen tutkinnan kohteena ja liittopäivillä todettiin Saksassa, että mitään lainsäädäntömuutoksia ei tarvita, koska – nyky-Saksan lainsäädäntö asettaa sanktioita sille, että laittomasti tuotetaan aseita riippumatta siitä, miten ne on tuotettu. Kuitenkin komissio tälle parlamentille ja neuvostolle antaa raporttinsa se direktiivin täytäntöönpanosta ja ottaa mukaan tarkastuksen sen toiminnasta. Ja lisäksi liitetään – mahdolliset lainsäädäntöaloitteet, jos niitä pidetään välttämättömänä. Ajattelen uutta teknologiaa, kuten 3D-tulostusta tai radiotajuustunnisteita. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon teille komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Tämän istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan täysistunnon aluksi, jos vastalauseita ei ole. Annan eteenpäin tänä päivänä hyväksyttyjen päätöslauselmien kohteelle nämä päätöslauselmat. Istunto päättyy. Mukavaa iltapäivää.